Proszę Państwa, nim rozpoczniemy zasadniczą część naszego spotkania. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin mennään kokouksen sisältöön, ja ennen kuin toivotamme terveeksi, min, tervetulleeksi ministeriin, muutama tiedonanto. Muistan, että asian, johon viittaan, joka on kaksiosainen, Eli tänne käsittelemään asetus, jossa hän on esittelijänä ja josta nyt neuvotellaan neuvoston kanssa. Tämä koskee eläinten tuontia EU-hun ja kauppaa Euroopassa. Ja sitten asian toinen osa on joukko direktiivejä, jotka hyväksyttiin yksinkertaistetulla menettelyllä. Ja niiden suhteen ehdotan, että vali- äänestys tapahtuu valiokunnan seuraavassa kokouksessa. Ja siirrytään sitten esityslistan ensimmäiseen sisältökohtaan, eli keskusteluun Espanjan maatalousministerin Garcia Teherinan kanssa. Aiheena on Espanjan kokemukset kansallisen elintarvikkeiden toimitusketjua koskevasta lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta. Olen ilo toivottaa ministeri tervetulleeksi kokoukseemme. Olen oikein iloinen, että hän on tullut tänne ja että hän jakaa kanssamme kokemuksiaan. Espanjan elintarvikkeiden toimistusketjua koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta, joka hyväksyttiin kaksi vuotta sitten. Meidän täytyy keskustella epäreiluista kauppatavoista kansallisessa elintarvikkeiden toimitusketjussa ja täytyy myös kysyä, tarvitaanko EU-lainsäädäntöä. Me varmasti olemme kiinnostuneita kuulemaan Espanjan kokemuksista. Tiedän, että aihe on hyvin monimutkainen, hankala. Ja lainsäädännön täytäntöönpanoa on yritetty moneen kertaan. Siksi olen oikein iloinen, että meillä on mahdollisuus kuulla ministeriä Espanjan kokemuksista. Espanjalainen ainoa maa, joka on tehnyt näin paljon asian eteen. Olen oikein iloinen, että hän on täällä. Keskustelut eri maiden maatalousministerien kanssa varmasti parantavat suhteitamme neuvoston kanssa. Varmasti parlamentin ja neuvoston suhteisiin liittyviä kysymyksiäkin tullaan esittämään. Parlamenttikin työskentelee tämän aiheen parissa. Jotkut muutkin valiokunnat toimivat aktiivisesti tämän asian parissa. Me olemme laatimassa lausuntoa puheenaiheesta, mutta nyt on aika antaa puheenvuoro vieraillemme. Ministeri, kuuntelemme mielellämme ajatuksianne ja kokemuksianne. Puheenvuoron teille. Pues muchísimas gracias. Eh. Kiitos paljon, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät tämän maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kollegat. Minä haluan ensinnäkin kiittää teitä kutsusta osallistua tähän tämän päivän kokoukseen ja haluaisin aloittaa onnitteluilla. Onnittelen puheenjohtajaa ja koordinaattoreita poliittisista puolueryhmistä tästä aloitteesta, jonka myötä me voimme kertoa tässä parlamentissa jälleen kerran ongelmista, joihin on törmätty epäreiluissa kaupallisissa käytänteissä ja mitä ne, miten ne vaikuttavat elintarvikkeiden toimitusketjuun. Ja sen jälkeen, niin kuin puheenjohtaja sanoi, minä olen erittäin vakuuttunut siitä, että on välttämätöntä ottaa askelia ihan unionin vinkkelistä lähtien, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla voimme vähentää näiden ongelmien syntyvyyttä. Espanjan maatalous, elintarvike- ja ympäristöministeri on seurannut suurella mielenkiinnolla niitä erilaisia dokumentteja, työasiakirjoja, käytänteitä, erilaisia epäreiluja käytänteitä elintarviketoimintaketjussa. Näitä asiakirjoja on julkaistu ja laadittu paljon viimeisenä vuosina tässä parlamentissa, komissiossa ja talous- ja sosiaalikomiteassa Euroopassa. Ja useissa toistuvissa tilanteissa on painotettu, kuinka tämä ongelma on tärkeä, painava ja kuinka se vaikuttaa kielteisesti. Ja mikä on näiden epäreilujen käytänteiden negatiivinen vaikutus. Näissä asiakirjoissa on todettu ja useat kansalliset toimijat ovat sanoneet eri toimivaltuuksiin, että ovat minun kanssani ihan samaa mieltä siitä, että on olemassa suuri yhteen, yhteneväisyys, kun tehdään diagnoosi tästä ongelmasta ja sen vakavuudesta. Minä haluan ottaa esille joitakin kohtia, jotka minun mielestäni kertovat meille, minkälaisen panoraaman edessä olemme. Nämä epäreilut kaupalliset käytänteet syntyvät erityisesti niissä tilanteissa, joissa talouden epä, epätasapaino on on vaikuttanut neuvotteluosapuolten epätasapainoon. Ja tässä on kyse nimenomaan maataloustuottajista ja he ovat tässä erityisesti kohteena. He joutuvat näiden epäreilujen käytänteiden kohteeksi. Se myös heikentää heidän kestävyyttä ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan kehittyä ja kasvattaa elinkeinoaan. Rakenteelliset muutokset ovat tapahtuneet tässä toimintaketjussa ja joka kerta ne ovat vaikuttaneet suurempaan keskittymiseen ja integraatioon. Se vaikuttaa myös jakelukeskuksiin ja se vaikuttaa myös neuvotteluasemiin eri toimijoiden kesken. Ja se taas myös vaikuttaa siihen, että maataloustuottajat ovat yhä heikentävässä asemassa. Ja se myös vaikuttaa koko elintarviketeollisuuteen on olemassa myös yksimielinen mielipide siitä, kuinka tämä vaikuttaa, kuinka nämä epäreilut käytänteet vaikuttavat investointeihin ja innovaatioihin yritysten toimesta. Se voi vaikuttaa myös kielteisesti koko EUn talouteen. Ja aivan viimeiseksi nämä epäreilut käytänteet ovat esteenä äh, sisämarkkinan tasapainoiselle kehitykselle, niin vääristävät myös meidän markkinoiden mekanismeja hyvin vakavasti. Tässä tilanteessa EUn toimielimet ovat ryhtyneet kannustamaan jäsenasemia löytämään ratkaisuja, joilla voidaan myös suojella pienyrittäjiä pienelinkeinon harjoittajia ja aivan erityisesti maanviljelijöitä ja kar- karjankasvattajia. Vastuulliset viranomaiset voivat eh, tehdä ehdotuksia, ryhtyä toimenpiteisiin ja sanoa, mitkä ovat sopivia toimenpiteitä ongelman käsittelemiseksi. Tässä mielessä voimme todeta, että on olemassa suurta hajontaa siinä, miten on tähän ongelmaan paneuduttu eri maissa. Sen takia olemme minä haluaisin kertoa teille, miten me olemme ryhtyneet käsittelemään tätä ongelmaa Espanjassa ja mitä mallia on jo käytetty, mikä on jo operatiivinen ja miten se on tuottanut jo tulosta. Haluaisin kertoa, että jo sen jälkeen, kun nykyinen hallitus ryhtyi toimiin, niin on neljän vuoden aikana voineet todeta aivan erityisesti hyvin tuntuvasti tämän vakavan tilanteen, jossa monet toimijat ovat joutuneet elämään aivan erityisesti jälleen kerran maanviljelijät ja karjankasvattajat. Ja se on myös heijastunut neuvotteluihin ja se on vaikuttanut myös toimitusketjuun. Avoimuus on kärsinyt tässä. Se on myös vaikuttanut koko hintapolitiikkaan, hintojen määrittelyyn ja joidenkin. Ja olemme voineet todeta, että monet toimijat ovat harjoittaneet epäreiluja kaupallisia käytänteitä. Nyt on ihan selvää, että on ryhdyttävä toimiin ja me olemme sitoutuneet tekemään työtä sen eteen, että saadaan hyvä, kestävä, tasapainotetumpi arvo, mm, toimitusketju, arvokas toimintaketju jotta monet tuottajat eivät enää olisi siinä epävarmassa tilanteessa, johon he ovat joutuneet tänä päivänä. He ovat jopa nähneet, että he ovat joutuneet tekemään töitä ilman sopimuksia, ilman hintapolitiikkaa ja ilman mitään tietoa, koska saavat maksuja. On laadittu yksi er, laki Espanjassa ja me olemme ottaneet haasteen vastaan. Me olemme saaneet suuren, mahdollisimman suuren konsensuksen tämän taakse kaikissa mm, toimitusketjun lenkeissä – sen takia me olemme saaneet myös kaikki, me olemme saaneet kaikki järjestöt tähän maksimaalisesti mukaan osallistumaan, jotta voisimme saada mahdollisimman integroidun tekstin laadituksi. Me olemme saaneet vuonna 2013 lain hyväksytyksi, joka takaa tämän elintarviketoimitusketjun parantamisen toinen e, elokuuta 2013 tämä laki hyväksyttiin. Tämän lain avulla pyydän saada lisää tehokkuutta ja kilpailukykyä elintarvikesektorille, parantaa tasapainotilannetta, parantaa myös reilun kaupan käynnänteitä eri toimijoiden kesken. Me haluamme myös oikeudenmukaista kilpailua ei ainoastaan toimijoiden kesken tällä sektorilla, mutta haluamme ajatella myös kuluttajia. Tämän lain julkaiseminen ja sen käyttöönotto, sen sovelluttaminen on tarkoittanut sitä, että olemme todella pystyneet huomattavasti parantamaan elintarviketoimitusketjun toimijoiden toimintasuhteita. Ja mielestäni tämä on ehkä ainutlaatuista, jos ajattelemme koko EUta. Tämä laki vuodelta 2013 on luonut uudet lailliset puitteet, tasapainotetummat, oikeudenmukaisemmat. Sen tarkoituksena on tasapainottaa kaupallisia suhteita kaikkien niiden toimijoiden kesken, jotka toimivat tässä toimitusketjussa aivan tuotannosta lähtien jakeluun asti ne, jotka asettavat elintarvikkeet kuluttajien käyttöön Tämä on sekajärjestelmä. Siinä on olemassa julkinen järjestelmä, jossa säädellään kaupallisia suhteita. Siinä on myös yksityinen järjestelmä, itse säätelevä, joka laatii puitteet kaupallisille suhteille, jotka ovat laadukkaampia, jotka ovat täydentäviä. Ja myös tässä on Tarkoitu, on otettu myös käyttöön valvonta- ja seurantajärjestö, jonka avulla paikannetaan syntyvät ongelmat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaupallisten suhteiden laatua pyritään koko ajan parantamaan. Minä haluaisin nyt kertoa teille viidestä eri tekijästä, jotka kuuluvat tähän malliin, jonka olemme ottaneet jo käyttöön, jonka avulla pyrimme parantamaan elintarvikkeiden toimitusketjua. Ensinnäkin mitä olemme voineet todeta sulkis, julkiseksi säätelyjärjestelmäksi. Olemme sitä mieltä, että jos me haluamme edetä tehokkaasti, parantaaksemme toimitusketjun laatua, on välttämätöntä säädellä keskeisiä kaupallisia käytänteitä ja määritellä ne, jotka, joita pitäisi mieltää epäreiluina tässä mielessä tässä laissa laaditaan käytänteitä, jotka ovat velvoittavia, pakollisia, niin kuin on sopimusten allekirjoittaminen kaupallisissa suhteissa. Mm, kauppasopimukset ovat välttämättömiä, ne pitää olla kirjallisesti laadittuina, joka tarkoittaa sitä, oli sitten kyse tuottajista, maaseutu, maataloustuottajista, hänen tilanteensa ei saa olla heikempi suhteessa toiseen osapuoleen. Tämän lain avulla olemme voineet parantaa kaupallisia suhteita, jotka ovat olleet hyvin perinteisiä maataloustuottajilla. Miten voidaan päättää miten voidaan myydä, jos ei tiedä etukäteen hintoja, ja myös on haluttu myös saada tietyt takeet maksujen perimisestä. Espanjassa maan viljelijät kun he äh, myyvät tuotantoon, he tietävät, millä hinnalla he myyvät ja milloin heille myös maksetaan siitä. On myös laadittu joitakin olosuhteita, joilla voidaan parantaa ja kehittää muita käytänteitä, niin kuin sähköinen äh, sähköiset toimitukset ja siinäkin on taattu avoimuuden taso. Samalla myös on haluttu kieltää käytännöt, jotka ovat joilla halutaan väärin, harjoittaa väärinkäyttöä. Ja me vaaditaan, jossa on joitakin ennakoimattomia maksuja, halutaan myös kaupallista informaatiota ja halutaan myös poistaa kilpailukykyä heikentävät käytänteet tai jos yksi toimija haluaa vain yksinkertaisesti hyötyä toimitusketjun jostakin aloittepisteestä. Me äh, me haluamme tasapainotetumman ja oikeudenmukaisemman toimitusketjun. Silloin ei riitä, että vain määritellä, mitä ovat epäreiluja käytänteinä. Oli välttämätöntä laatio, laatia myös rankaisujärjestelmä ja niihin liittyvät toimenpiteet ja valvonta. Tämä on toinen tärkeä elementti tähän lakiin on laadittu ta- rangaistustaulukko, jossa jossakin vakavissa tapa- tapauksissa se voi kohota miljoonaan euroon. Meillä on valvontaorganismi, joka valvoo näiden käytänteiden toteutumista ja myös miten rankaisujärjestelmä otetaan käyttöön. Sil- meillä on olemassa tätä varten virasto, joka informoi ja valvoo. Tämä rankaisujärjestelmä voi olla aivan erityisen mielenkiintoinen teille. Jos me otamme huomioon olemassa olevat vaikeudet, jos otetaan huomioon pelkotekijä, on olemassa myös ilmiantajia, jotka kertovat näistä epäreilusta käytänteistä. Nämä niin sanotut ilmajantajat voivat olla itse niitä, jotka kärsivät niitä, mutta myös tietyt toimijat, jotkut yhdistykset, järjestöt voivat paljastaa näitä epäreiluja käytänteitä. Sen lisäksi on myös laadittu mahdollisuus siihen, että voidaan että tämä kyseinen virasto voi harjoittaa tutkintaa silloin, kun se saa riittävästi tietoja ja indikaattoreita siitä, että on ollut väärinkäytöksiä. Me haluamme myös informoida viranomaisia. Me emme halua kertoa vain ongelmista viranomaisia. me haluamme myös vaikuttaa niiden korjaamiseen näitä rankaisuja on korjattu, tätä rankaisujärjestelmää on otettu vähitellen käyttöön ja sen mukaan, miten tilanne on, milloin väärinkäytökset ovat vakavia. Me olemme lähettäneet kaksoisviestin toimijalle periaatteet ja miten toimitaan. Eli meillä on olemassa kaksi tärkeintä rankaisutoimen järje, to, kaksi rankaisujärjestelmää. Me haluamme tietysti ehkä myös pelotella, jos tällaista termiä voi käyttää, me haluamme myös parantaa tasoa. Eli kuten äsken sanoin, rankaisutoimenpiteet voivat kohota jopa miljoonaan euroon silloin, kun on kyse muun muassa näistä niin sanotusta epäreiluista kaupallista käytänteistä. Tässä on myös kuuden kuukauden aikaraja, jotta voidaan ratkaista nämä ongelmat, jotta sen jälkeen kun on saatu tieto, paljastus tai ilmianto, niin voidaan kuuden kuukauden sisällä pitää tämä ratkaisi. Kun on ryhdytty oikeustoimenpiteisiin ja kun tämä rankaisujärjestelmä on otettu käyttöön julkishallinnon toimesta, tähän myös maatalousministeri osallistuu, niin sen, sen toteutuminen eh, on täysin kustannusvapaa toimijoiden osalta. Eli tässä on suuret odotukset. Eh, me olemme ottaneet tämän mainitun viraston kanssa käyttöön kaikki, mahdolliset, kaikki mahdollisuudet, jotta voimme viedä tämän hyvin loppuun. Kaikki, eli kaikki toimijat ovat löytäneet tästä puolustajia. Kaikki toimijat ovat löytäneet tässä liittolaisia toistensa kesken. Meillä on aivan erityinen mm, pilari tässä. Me olemme pystyneet rankaisemaan ongelmat Espanjan vihannes, vihannes- ja hedelmämarkkinoilla, koska sen toiminnan avulla olemme voineet valvoa epäreiluja kaupallisia käytänteitä, jotka olisi voineet kaatua mm, tuottajien niskaan siinä tilanteessa, jossa he olivat aivan erityisen vaikeassa tilanteessa, niin kuin jo sanoin, silloin kun markkinat jouduttiin sulkemaan, vihannes- ja hedelmämarkkinat jouduttiin sulkemaan Venäjän tilanteen takia. Jos ajattelemme maitosektoria, laki on ollut myös täydentävä, välttävä täydennys yhteisön lakikokelmaan se liittyy sopimuksiin. Silloin jos ajattelemme maatalousmarkkinoiden itsesäätelyn Espanjassa, jos meillä on maatalo- maitotuottajilla sopimus, niin tämä julkaistiin, tämä uusi toimenpide julkaistiin vuosi ennen, josta tästä toisista laistoista puhuin. Meillä on hyvin arvokasta kokemusta sopimussuhteista tällä niin tärkeällä sektorilla kuin mitä maitotuotanto on. Tästä kokemuksesta olemme saaneet paljon hyötyä. Me olemme voineet nähdä, että kuinka välttämätöntä oli laatia tämä rankaisujärjestelmä, jota voidaan myös soveltaa maitotuotantosopimuksiin ja että se voidaan myös sijoittaa tähän äsken mainittuun lakiin. Me olemme halunneet vahvistaa näiden sopimusten soveltamista, kuinka myös, mm, että ne ovat yhtäpitäviä EU-lainsäädännön kanssa. Näin myös kiitos tämän mainitun viraston, kiitos tämän lain ja myös valvonnan ja seurannan ansiosta. Vuonna 2015 meillä on vastuuhenkilö, joka koordinoi valvontaa, jotta voidaan katsoa, miten on sovellettu maitosektorilla näitä sopimuksia. Mitä tulee sitten tuloksiin, joihin olemme tällä hetkellä pääsemässä, riittää kun kerroin, että tämä ää, valvova virasto on nyt toiminut puolitoista vuotta. Ne ovat tutkineet noin 613 yritystä, joissa on valvottu 3000 kaupallista toimintaa. Tämän lisäksi on myös saatu 91 paljastusta tai ilmiantoa, jotka näitä ovat erityisesti kertoneet meille tuottajajärjestöt tästä. Tämän seurauksena on laadittu 141 rankaisutoimenpidettä. Kolmas elementti liittyy tähän itsesäätelyjärjestelmään, josta mainitaan laissa, ja sen avulla voidaan laajentaa suojelua. Tämä onnistuu vain sen avulla, että meillä on hyvien käytänteiden laki, joka liittyy elintarviketoimitusten sopimuksiin. Tässä on kyse vapaaehtoisuuspohjasta. Toimijat ovat sitoutuneet paljon pidemmälle kuin mitä laki sanoo, eli haluavat saada paremman luottamuksen ilmapiiriin kaupallisten kaupallisissa suhteissa eri toimijoiden kesken tuottajajärjestöt tämän lain myötä, teollisuus- ja jakelusektori kuin eri kaikki järjestöt ovat liittyneet tähän hyvien käytäntöiden lain toimintaan mukaan, koska tässä on kyse instrumentista, jolla voidaan kannustaa näitä kaikkia toimimaan parempassa yhteistyössä. Kahden vuoden työn jälkeen olemme voineet aivan äskettäin voineet todeta, kuinka tämä hyvien käytänteinen laki edustaa maataloustuottajia, osuustoimikuntia, elintarviketeollisuutta ja elintarvikejakelusektoria. Tässä on kyse testistä, jossa, tekstistä, jossa on kyse 51 artik, artiklaa, joka pitää sisällään ne sitoumukset, joihin nämä kyseiset tahot, tahot ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet. Neljäs elementti pitää tämä sisällä mahdollisen järjestelmän, jonka avulla pyritään ratkaisemaan konflikteja. Se sisältyy myös tähän hyvien käytänteiden lakiin ja sen avulla pyritään antamaan nopea vastaus vähin kustannuksiin ja pyritään takaamaan puolueettomuus ja äh, myös pyritään poistamaan ne eroavat, jotka voivat johtua niistä äh, sitoumuksista, joihin jotkut yritykset ovat joutuneet. Kun me haluamme ratkaista nämä konfliktot, konfliktit. Meillä on myös tarjottu uusia, me olemme saaneet myös uusia mahdollisuuksia parantaa kaupallisia käytäntöjä toimitusketjun toimijoiden kesken. Meillä on olemassa tietty no acuerdo en... sovittelija, joka voi, joka voi ryhtyä neuvottelemaan eri toimijoiden eri osapuolten kesken. Niin kuin varmasti tulee tapahtumaan silloin, kun syr-yritykset haluavat luoda niin kuin tässä laissa sanotaan, he haluavat puolustaa asiakasta ja tuottajaa ja tavaran toimittajaa niin silloin tämä on ensimmäinen vaihe, jolloin pyritään poistamaan erimielisyydet ja ratkaisemaan konfliktit. Tässä laissa halutaan myös pyrkiä, miten voidaan ratkaista nämä konfliktit erilaisten hyvään luottamukseen ja vähin kustannuksiin perustuvin menetelmin. Siinä pyritään myös laatimaan prosessi, joka perustuu välitystuomioistuinmenettelyyn ja tämä on aika yleistä jo muuallakin, muissakin teollisuuden toiminnoissa meidän maassamme. Me haluamme, kun tätä laatia lähdettiin laatimaan, niin me halusimme, että se olisi että se astuisi hyvin ajoissa voimaan ja me haluamme myös valvoa hyvin tehokkaasti koko maataloussektoria. Me olemme laatineet tietynlaisen elintarviketoimiston, joka on tämä viides elementti. Tämä äh, keskus voi myös valvoa sitä, miten lakia on sovellettu, mitä siitä on saatu tulosta. Saamme suoraa informaatiota, jos tulee uusia ongelmia tai mitkä ovat pysyviä ongelmia. Ja voimme myös arvioida, miten kaupalliset suhteet ovat laadullisesti parantuneet me myös tiedä, me haluamme myös identifioida sen, miten voimme parantaa sitä työtapaa, jonka olemme omaksuneet ja miten me voimme todella päivittää tämä, tätä hyvien käytänteiden lakia. Tämä laki on otettu jo käyttöön, mutta meillä ei ole vielä ollut riittävästi aikaa hyödyntää kaikkia sen tarjoamia mahdollisuuksia. Mutta haluan vahvistaa teille, että olemme jo todenneet, että suuri muutos on tapahtunut neljän viimeisen vuoden aikana, jolloin tuolloin se oli vielä täysin mahdotonta edes ajatella tätä suurta muutosta. Mutta haluamme, jos me haluamme muuttaa koko tilanteen kokonaisuudessaan, meillä on siinä suuri haaste, mutta olen vakuuttunut siitä, että olemme oikealla hyvällä tietoa ja todella pääsemme tavoitteisimme. Sen lisäksi, että tämä laki on ollut onnistunut, Meillä on ollut ehkä yksi ainut normatiivinen järjestelmä. Mielestäni tämä on ainut tapa saada, ainut tapa onnistua, koska tämä voisi olla laki, jota voitaisiin soveltaa kaikille toimijoille, koska he ovat myös voineet osallistua sen laatimiseen ja sen toteutumiseen, koska tässä on kyse integroivasta laista, joka pyrkii etsimään tasapainoa kaikkien toimijoiden kesken riippumatta siitä, mikä on heidän asemansa tässä elintarviketoimitusketjussa. Tämän lain avulla olemme pyrkineet välittämään tietoa siitä, kuinka on välttämätöntä kertoa kaikille yhteistyöhenkilöille, kaikille toimijoille, miten hyvin, elin, kuinka välttämätöntä on tajuta, miten, miten öö, miten, me, miten me, meidän pitää päästä erille tästä kilpailu- tai vastustusmentaliteetista. Ja silloin kun joku ketjun lenkki on heikompi, jos tämä toimitusketju kehittyy tasapainoisesti ja hyvin, niin silloin meidän pitää tajuta, että kaikki sen komponentit ovat yhdenvertaisia, tasa-arvoisia, että yksi ketjun lenkki ole heikompi me, me olemme jo saavuttamassa joitakin tavoitteistamme. Yksi niistä on jo tämä lain käyttöönotto ja täytäntöönpano. Ja ensi vuonna voimme kertoa teille enemmän siitä, mikä, mitä potentiaalia se pitää sisällä. Jos ajattelemme kaupallisten käytänteiden tasapainoa, jos haluamme poistaa kilpailuetua haittaavat tekijät, niin silloin me haluamme korostaa tämän ketjun arvo, arvoa sen alusta loppuun. Me haluamme myös parantaa tämän ketjun koko rakennetta. Me haluamme parantaa neuvottelukapasiteettia tuottajille, että heidän oikeudet turvataan. Me haluamme myös parantaa heidän asemaansa tässä ketjussa, taata heille paremmat olosuhteet, jotta he saavat heille kuuluvat edut ja hyödyt ja jos me haluamme suurempaa toimivuutta tällä, tällä ketjulla markkinoilla, me haluamme parantaa innovaatiota ja kilpailukykyä tämän alan yritykselle, koska minä uskon, että tässä on todella kyse hyvästä laista, joka tulee vaikuttamaan tasapainoisempaan kehitykseen minun maan elintarvikeketjussa ja koko elintarviketeollisuudessa ja me haluamme olla mahdollisimman yhteistyökykyisiä myös tämän parlamentin kanssa kun meillä on ollut jo mahdollisuus toimia yhteistyössä komissaari Hoganin kanssa kaikissa niissä yhteyksissä tehtävissä, eh, joita olemme eh, joita olemme voineet harjoittaa viimeisten vuosien aikana. Haluaisin lopettaa sanomalla teille, että me olemme eh, innoittuneita. Me haluamme myös, myös teitä innoittaa jatkamaan tällä tiellä sisämarkkinoiden parantamisessa, koska meidän täytyy tajuta, mikä on maataloustuottajien, maanviljelijöiden merkitys merkityksessä, koska me äh, haluamme, koska kaikella tällä me voimme vahvistaa EUn taloutta, EUn työllisyyttä ja se myös parantaa meidän mahdollisuuksiamme tällä markkina-alueella. Pani minister, dziękujemy za informację. Tak bardzo. Kiitoksia tästä tiedosta. Osaamme erittäin täsmällistä tietoa ja onnittelen teitä rohkeudesta ja päättäväisyydestänne. Täytyy ymmärtää, miten eri tahot reagoivat, jos ne mieltävät, että markkinatalouden toimintaan puututaan. Teidän toimenne ovat selkeitä, käytännönläheisiä, ja nämä ovat hyviä käytänteitä muillekin. Parlamentissa Perinteenä on ensiksi antaa puheenvuoro koordinaattoreille. 14 ihmistä on puhujalistalla. Pyydän, että käytätte korkeintaan kaksi minuuttia puheenvuoroihin. Kello alkaa pyöriä, kun alatte puhua, ja kun hetki koittaa, aika on loppu, näette, että minä käytän puheenjohtajan nuijaa, herra Des, ensiksi. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset, äh, hyvä ministeri. Mm, Isabel Garcia Tejerina ja äh, olen iloinen, että olette täällä ja kyllä minua ilahdutti tämä teidän ohjelmanne, jota Espanjassa toteutetaan. Määrät McGuinness, meidän varapuheenjohtajamme, hän työstää tätä aihetta ja hän varmasti kuunteli äh, korva tarkkana, varmasti useita asioita voimme ottaa huomioon työssämme. Mielenkiintoista, millaisia kansallisia mahdollisuuksia on äh, olemassa. Omaa ministeriäni tänään pyysin toimimaan Saksassa samankaltaisesti ja nyt tulen häntä rohkaisemaan vielä enemmän käyttämään kansallisia mahdollisuuksia. Ja te ihan oikein sanoitte tämän, tämä elintarvikeketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki ja tuottajat ovat yleensä sen heikoin lenkki. Minä itse olen suuren osuusmeijerin ähm, osakas, joka useiden satojen mm, maidon tuottajien maitoa käsittelee, mutta silti olemme vielä pieni tekijä verrattuna suuriin kauppaketjuihin. Sitten olisin kysyä näistä kauppaketjuista. Mm, osallistuivatko ne mielellään tähän vai enemminkin pakonalaisena? Tästä haluaisin tietää sitten maksuviipeitä haluaisitte lyhentää. Tämäkin oli mielenkiintoinen ajatus. Ehkä voisitte kertoa, kuinka pitkä maksuaika on esimerkiksi hedelmiä vihannesten kohdalla tai maidon kohdalla. Tämäkin olisi kiinnostava tietää. Sitten puhuitte eh, rangaistusmallista. Sekin oli erittäin mielenkiintoista, koska jos ei ole eh, rangaistuksia ja kaikki perustuu vain vapaaehtoisuuteen, niin ehm, se ei välttämättä onnistu, näin on ennenkin tehty. Sitten eh, puhuitte ehm, toiminnan valvonnasta, sekin on erittäin tärkeää. Olisi mukavaa, jos saisimme eh, kirjallisen yhteenvedon tästä teidän mallistanne, koska eh, meidän pitäisi jatkaa tämän mallin parissa työskentelyä. Toivotan teille menestystä ja EPP-ryhmä on iloinen siitä, että meillä on jo kansallisesti olemassa malli, jolle voimme työtämme pohjata täällä. Kiitoksia. Castro. Kiitos. Castro. Kiitoksia Äh, puheenjohtaja. Hyvä ministeri, Hyvä Isabel, kiitoksia ensinnäkin tästä mielenkiintoisesta esityksestä, jossa ähm, esittelit äh, Espanjan kokemuksia äh, erittäin äh, mielenkiintoisessa vaiheessa täällä maatalousvaliokunnassa. Itse asiassa tänään juuri äänestämme Märät McGuinnessin tekstistä, kuten Albert Dest muistutti, hyvän kauppatapan vastaisista käytännöistä. Eli tämä sopii oikein hyvin yhteen. Hmm kun me kerran täällä Euroopan parlamentissa eh, arvioimme näitä eh, huonoja käytänteitä elintarvikeketjussa. Eh, Espanjan laki vuodelta 2013 todellakin huomioi tämän ehm, määräävän markkina-aseman väärinkäytön, joka näkyy elintarvikeketjussa useissa maissa. Ajattelen omaa maatani, joka tänä päivänä kärsii. Kun täällä puhumme, niin Italiassa on samaan aikaan järjestetään mielenosoituksia koska meillä on monikansallinen yritys, jolla on tuoren maidon markkinat täysin käsissään. Tämä on eurooppalainen monikansallinen yritys, ei mikään Euroopan ulkopuolelta tuleva. Ja tämä aiheuttaa suuren ongelman, koska tuottajat eivät pysty sääntelemään tätä asiaa, ei vain koska ei ole kirjallisia sopimuksia tai epäreilulla tavalla yksipuolisesti muutetaan markkinaolosuhteita, joten kovasti arvostan tätä Espanjan lakia, mutta minä kysyn itselleni, että onko tämä tehokas myös suhteessa suuryrityksiin? jotka ovat vahvoja myös siinä, että ne pakottavat hyväksymään sopimuksia jotka sitten maanviljelijöiden tuottajien on tavallaan pakko allekirjoittaa. Tämä asettaa hallitu, aseman, hallitukset hyvin vaikeaan asemaan, koska on vaikea pakottaa mm, toisenlaisiin sopimuksiin. Eli onko tämä laki siis tehokas myös sopimuksissa suurten yli, monikansallisten yritysten kanssa? Pan poseł Hajtoma. Haittama. Yes, thank you, Chair. Um, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin antaa jäsenkolle puheenvuoron. Kiitos ministeri. Oli kiinnostavaa kuulla teitä. Minulla on kysymys, joka on epäsuorasti liittynyt siihen. Puhuitte, kysymys on vähän tyly. Kaikki tiedämme, että bakteeriresistenssi on iso ongelma Euroopassa. Tiedämme tästä luositaan rehusta ja lääkkeestä. Tiedämme, että Espanja on yksi maista, joissa ongelma on isompia. Silti meillä on Espanjan parlamentaarikkoja, jotka taistelevat, jotta lääkeaineella vastettuun rehun lainsäädäntöä vesitetään. Tuetteko tätä tavoitetta ministerinä? Oletteko te maatalous- ja ympäristöministerinä tämä että nämä he eivät ole puolueista, heidän maa, teidän maastanne? Onko tästä ehkäisiä antibioottian antaminen eläimille sellainen käytäntö, joka rikkoo sekä terveys, ää, lainsäädäntöä että vapaamarkkinatoimintaa? Ja ottaisin mielelläni vastaan vastauksen sekä suullisesti että kirjallisesti. Dziękuję pani poseł. Kiitos. Semla. Gracias, presidente. Señora ministra. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Minä en minä olen erittäin iloinen siitä, että tulette täällä. Minä pelkäsin, että jotkut keskeiset kysymykset unohdetaan. Todellakin te olette puhuneet ja äh, puhuitte maito, maidosta esimerkkinä. Mielestäni tämän kesän toimenpiteet ja kaikki kielteinen tapahtunut ja monet järjestöt ovat sanoneet siinä lopullisessa sopimuksessa, että nyt pitää todella kyse, kysyäkin ha, te haluatte tulla kertomaan tälle valiokunnalle jostakin lainsäädännöstä ja siitä, mitä ollaan käynnistämässä Espanjassa. Mutta te puhuitte tästä julkisesta jäätelysjärjestelmästä. Siinä unohdetaan yksi keskeinen avaintekijä, nimenomaan kysymys hinnoista, palkka, palkkiohinnoista. Tämä ei mitenkään ratkaise ongelmia, ei tuotantoa eikä markkinoita, eikä se ratkaise yhtään sitä, miten määritellään kilpailusäännöt, koska tässä estetään se, että pidettäisiin todellisia hintaneuvotteluja, mitä meidän tuottajillemme maksetaan. Tämä sitova sopimus on vain uusi kikka tuottajille – mutta heidän, jotta heille kerrotaan paljonko he saavat, mutta he eivät todella saa sitä hintaa, rahasummaa, joiden avulla voisivat elää ihmisarvoisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä vahvistettaisiin, taas vahvistetaan neuvotteluasemia. Minä haluan kert- kysyä, teille, kysyä teistä, teille Espanjassa on ammattien välisiä mm, ammattiliittoja, joissa on edustettuina kaikki tämän toimitusketjun osat. On olemassa myös maatalousjärjestöjä, jotka edustavat maataloustuottajia. Arvoisa rouva ministeri, ei tässä nyt lähde pitään keksimään mitään uutta, pitää säädellä todella kunnolla, jotta voidaan todella neuvotella asianmukaisesti perushinnoista, jotta ne olisivat sen ihmisarvoisia, jotta nämä ihmiset voisivat elää maataloustuotannollaan sen ansiosta sekä Espanjassa että koko EU:ssa. Pan Posel Hausling. Das Wort an meinen Katalan. Minä annan puheenvuoron katalanin kollegalleni Jorgille. Eh, señor presidente, señora ministra. Kiitos mm, puheenjohtaja, kiitos rouva ministeri. Haluan ensiksi sanoa, että, että eivät kaikki edustajat, jotka tulee Espanjasta, tuemme sitä, mitä tässä nyt on kommentoitu, mutta ei, ei, tämä nyt ei ole ihan minun oma näkemykseni. Rouva ministeri, te olette ihan oikeassa siinä, että meillä on nyt tässä jo laki, niin se todella parantaa tilannetta, mutta olette varsin tietoinen siitä, mitä kollega Senra tässä Jussi sanoi, että jos viitataan vähimmäishintaan tuottajille, mitä he saavat tästä vähimmäishinnasta, vähimmäispalkkana koko tuotantokustannuksista, niin kyllä tämä jää nyt vielä vielä vähän epäselväksi, vähän harmaaksi. Te tiedätte, että tuottajat ovat aika skeptisiä, kun tässä puhutaan hyvien käytänteiden laista, itsesäätelystä. Tässä on kyse vapaaehtoisuuteen perustuvasta laista, eli silloin lain lainvoima voimaan aika kapoinen. Minulla on teille kysymys. Te tiedätte, että maassamme aivan erityisesti hedelmä- ja vihannesektorilla siellä e, neuvottelukapasiteetti on aika vahva, se on hyvin laajasti vientivetoista tuotantoa. Mitä toimenpiteitä, mitä toimenpiteitä voidaan tehdä, jotta voidaan parantaa toimintaketjua tällä sektorilla, niin sillä on hyvin paljon painovoimaa, kun on kyse vientiteollisuudesta, jota viedään muihin EU-maihin. Meillä on eurooppalainen direktiivi, joka suojaa kuluttajia mahdollisista, väärinkäytän, mahdollisista väärinkäytänteiltä, mutta mitä EU nyt on tarjonnut tuottajien suojelemiseksi, niin taas jälleen kerran tämmöinen hyvien käytänteiden laki, joka perustuu valla vapaaehtoisuuteen. Suurin osa hedelmävihannestuotannosta, jota ei voitu viedä Venäjälle vetovo petopolitiikan takia, niin se on vai hankaloittanut näiden tuottajien elämää. Ei sitä ollut tarkoitettu suunnata Espanjan markkinoille, vaan muille markkinoille. Tässä parlamentissa me tiedämme, että jos ei ole mitään vahkavasti otettavaa, vahvaa, painavaa eurooppalaista direktiiviä, joka ottaa huomioon koko EUn tuottajat, niin silloin tilanne on huono. Ei tässä nyt riitä vain joku hyvä tahtoinen vapaaehtoisten perustuva hyvien käytänteiden laki. Merci, monsieur président. Kiitos. ministeri, kiitos tästä keskustelusta, mutta sanonpa suoraan. Mutta puhumme jo NNstä versiosta, dramaattisesta epätasapainossa, joka on valinnut pitkään elintarviketuotantokeskunnassa. Maataloussektori tuottaa tappiolla maatalouden raaka-aineiden hintojen tippuminen ei ole heijastunut kuluttajahinnoissa. Voimme hyvin kuulla kaikkien ja jäsenministeriöiden, maiden ministeriöitä varmasti kuulemmekin lisää. Voimme tarvita, mikä tilanne on, mutta mikään ei muutu. Me tiedämme, että ongelma juuri on ensinnäkin maatalous politiikasta, joka ei mitenkään hintoja ja volyymeja säätele. Ja sitten eurooppalainen kilpailuoikeus estää kaikki tuottajien legitiimit reaktiot volatilitiin ja hintojen vaikean seurattavuuteen, joka ei tarjoa mitään tehokkaita keinoja ää, taistella ha, hallitsevan markkinasanan väärinkäyttöön tai vilpillisin kauppakeinoin elintarviketeollisuudessa ja ke, Eli meidän pitäisi etsiä ratkaisussa vähittäiskaupan ja teollisuuden keskittymisessä, joka jatkuu koko ajan. Eli ministeri näiden meidän täytyy keskustelussa lopettaa tämä epäröinti ja tarttua eurooppalaiseen kilpailuoikeuteen. Dziękujemy, poprosimy panią Kiitos. McGinnis, joka on lausunnon esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri ja kiitoksia siitä, että olette täällä. Yleensä täällä käy vain ministereitä silloin, kun he ovat neuvoston puheenjohtajana. On erittäin mukava, että tulette tänne kertomaan kokemuksistanne ja meidän tulisi tehdä näin muidenkin ministerien kohdalla. Kolme asiaa kävi eh, selväksi. Ensinnäkin Espanjassa eh, näitte, että toimiin täytyy ryhtyä ja poliittisesti ryhdyitte toimiin. Onnittelen teitä siitä. Toinen asia on se, että olette yhdistäneet lainsäädäntöä itsesäätelyyn, koska tällä hetkellä EU:ssa meillä on vapaaehtoinen säännöstö, äh, elintarvikeketjualoite. Äh, vastustetaan tällaista EUn lainsäädäntöä, joten äh, arvostan kommenttejani siitä, kuinka kummatkin vaihtoehdot ovat yhteensopivia mm. He toimivat yhdestä. Kolmas asia liittyi kestävyyteen, elintarvikeketjun kestävyyteen, ja tähän me keskitymme. Ja se, että huomaamme, että tällä hetkellä, mukaan lukien kilpailulaki, aiheuttaa kysymyksiä siitä, että kestääkö elintarvikeketju tämän tasoista kilpailua. Haluaisin teidän kommenttianne siitä. Kuten herra Dess, olisin iloinen, jos saisimme kopion teidän puheenvuorostanne. Varmasti kaikki kollegat olisivat siitä iloisia. Oliko huolia kilpailulainsäädännön suhteen, kun otitte tämän lain käyttöön? Minua kiinnostaisi tietää, vastustettiinko tätä kovasti ja kuka vastusti. Entäpä kuluttajien ääni, koska on jotkut, jotka sanovat, että meidän pitäisi ajatella enemmän kuluttajia. Minun näkemykseni on se, että kuluttajien ja tuottajien etu ei eroa niin kovasti toisestaan e, e, ja jos suojellaan tuottajien etuja, niin pystytään kyllä suojelemaan myös kuluttajien etuja. Pian äänestämme minun mietinnöstäni, mutta teidän esityksenne on ollut hyvä alustus tuolle äänestykselle ja sille työlle, joka toivottavasti täällä jatkuu. Bardzo dziękuję. Mamy coraz więcej. Paljon kiitoksia. Muutkin pyytävät puheenvuoroa, mutta puhukaa lyhyesti menkää suoraan asiaan. Meillä on italialaisista vieraita. Toivotan teidät tervetulleeksi erittäin kiinnostavaan valiokunnan kokoukseen. Rava Garcia. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos rouva ministerille, että tulitte tänne joukkoomme tänä aamuna. Ja haluan onnitella myös Espanjan hallitusta tästä aloitteesta mihin on ryhdytty meidän maassamme ja se on tuonut paljon hyvää tullessa. Se on parannus entiseen. Se on ensimmäinen askel. Se on ollut mielenkiintoinen aloite. Haluaisin kysyä teiltä, rouva ministeri, uskotteko, oletteko te sitä mieltä, että onko kapasiteettia riittää parantaa tätä lakia, koska tämä aloite ei ole vain kansallisella tasolla hyvä. Sen pitäisi laajata Euroopan tasolle. Mm. Miten voidaan taata tämä yksimielisyys kaikissa ketjun lenkeissä koko Euroopan tasolla. Meillähän on sisämarkkinat nyt aivan selkeine määrittelyyn ja jäsenvaltiot tietävät, mikä on tämä, mitkä ovat kaikki ketjun lenkit. Onko, oliko sitä parannettavissa, voidaanko sitä laajentaa Euroopan tasolle maidosta? Me keskustelemme Ma, eurooppalainen maitopaketti on paranneltavissa. Se on parannettavissa ihan samoin tavoin kuin kuin sitä voidaan vaikuttaa tuottajajärjestöjen vaikutuksen myötä. Meidän täytyy ottaa huomioon, äh, miten nämä tuottajajärjestöt voivat paremmin puuttua tähän parantamisprosessiin ja miten, miten tähän voitaisiin saada äh, tuntuvaa parannusta. Kolmas äh, kysymys, rouva ministeri, oletteko sitä mieltä, että tämä teidän mainitsemanne virasto olisi hyvä esimerkki, espanjalainen virasto, jotta sitä voitaisiin kehitellä muissakin jäsenvaltioissa että kaikilla valtiolla olisi kapasiteettia harjoittaa tutkimusta, valvontaa ja seurantaa. Ja että tämä Espanjan esimerkki, jossa puhutaan selvistä taloudellisista rangaistuksista, oliko se, olisiko se siirrettävissä muihin jäsenvaltioihin? Kiitoksia. Miller. Presidente, bienvenida, ministra. Kiitos puheenjohtaja. En primer lugar. Tervetuloa, rouva ministeri. Minun täytyy kuitenkin sanoa heti alkuun, että mielestäni tämä nyt ei ollut ihan sopiva tämä ministerin puheenvuoro, koska meillä on <clears throat> vaalit tulossa ja tämä tarkoittaa sitä, että kohteliaisuus edellyttää, että kun on vaalikausi edessä, niin silloin ei ole oikein hyvä asia puhua hallituksen nimissä ja hallituksen eduksi, mutta haluan kuitenkin toivottaa teidät tervetulleeksi Espanjan hallituksen ministerinä. Tämän sanottua, niin haluan nyt kuitenkin puuttua tähän varsinaiseen aiheeseen. Te sanoitte, että hallitus on toiminut neljä vuotta, on tehty paljon, tilanne on parantunut huomattavasti, mutta ei kuitenkaan kaikkia ole ratkaistu ja valitettavasti minun maassani tilanne on aika huono yhä maanviljelijöille ja karjan kasvattajille. Mä Haluan kuitenkin sanoa, että tämä laki pitää sisällään paljon hyviä aikomuksia, se on mielenkiintoinen sisällään, mutta kaikista mielenkiintoista tässä laissa on tämä rangais, rankaisujärjestelmä ja tämä valvonta seurantavirasto, mutta ei se kuitenkaan ole ratkaissut kahta keskeistä asiaa joista maa, maanviljelijät, tuottajat ja karjatuottajat rummuttavat jatkuvasti perustuotteiden tuotanto, ja ei se mitenkään sääntele sitä, miten, jos myynti on ollut kielteistä. Ja sen takia jos myynti ei ollut riittävää. Minun koordinaattorini sanoi tästä. Meillä on kaksi suurta ö, toimijaa eurooppalaisella maitosektorilla. He ovat uudistaneet sopimustoimintansa Espanjassa tällä sektorilla. He ovat uudistaneet siten, että on ö, hinta, hintaa laskettu. Ö, minä en voi tässä käyttää tilaisu- olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni sanoa teille ihan lyhyesti, onko tämä nyt teistä ihan aiheellista että es, Espanjalla Espanjassa ei ole mitään, sen, että onko Espanjassa todella edetty näin painavasti ja tuntuvasti, kuten sanotte, ja ei ole mikään se vaarallisempaa kuin tietämättömyys ja tiedon pimittäminen. Rupe. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, gerbiami ministrai. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän yleiskatsauksesta. Mukavaa, että ette odotelleet mitään rohkaisuja, tartuitte asiaan, olette saaneet hyviä tuloksia. Kysymykseni on, eikö olisi parempi, että meillä on yhdenmukainen eurooppalainen järjestelmä kuin 28 eurooppalaista järjestelmää, joka voi johtaa ristiriitoihin, rikkomuksiin ja oikeusjuttuihin. Maitosektorin tilanne on varmaan vaikein. Hinnat ovat alhaiset. Liettualaiset tuottajat eilen antavat minulle vetomuksensa. Siinä oli 40 000, 4 tuhatta allekirjoitusta. Nämä tuottajat rohkaisivat meitä yhdenmukaiseen järjestämään yhdenmukaiseen maksujärjestelmään. Meidän täytyy ehkäistä tulevaisuuden kriisejä, varmistua siihen, että viljelijät eivät koe kriisin kielteisiä vaikutuksia. Minusta kaikkien jäsenmaiden pitäisi varmistaa, viljelijät, maidon tuottajat ovat vahvassa neuvotteluasemassa – mikä teidän mielipiteenne on tällaisen yhdenmukaisen eurooppalaisen järjestelmän luomisessa? Ja toivon teille menestystä työssänne. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri sitä, että tulitte tänne ja myöskin tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Minun kysymykseni ja puhun ihan lyhyesti, mehän äh, käsittelemme täällä myös hyvin paljon tätä eurooppalaista ulottuvuutta ja äh, äh, ei, on välttämätöntä se, että siirrymme tästä vapaaehtoisuudesta sitoviin toimenpiteisiin Muuten näiden kauppaketjujen valtaisaa markkinavoimaa emme saa, käsi, emme saa käsiteltyä. Sen jälkeen, kun Espanjassa on ollut tämä laki, niin minkä olette tunnistaneet heikoksi kohdaksi, eli mitä kohtia parantaisitte ja millaisia neuvoja antaisitte Euroopalle? Mitä voisimme siis oppia teidän kokemuksestanne, jotta voisimme hyödyntää tätä Euroopassa? Kiitoksia. Buda. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ministeriä ja onnitella tästä esityksestä. Minulla on lyhyt kysymys, joka liittyy Eh, porsaanlihaan. Olen ollut Espanjassa ja keskustellut eh, kansalaisten kanssa siellä ja sain kuulla, että kilo porsaan lihaa maksaa noin euron. Ehm, miten tämä ala pystyy eh, jatkamaan toimintaansa, kun kilo liha maksaa saman verran kuin mitä sen myyntihinta on. Puuttuuko valtio tähän niin, että ala pystyy pysymään hengissä, koska myyntihinta on sama kuin tuotantohinta? Kuinka tämä on mahdollista? Kiitoksia. Thank you, Chair. Um, I think my Kiitos. Kaksi muuta ihmistä on jo esittänyt kysymykseni. Mutta ollakseni varma, teillä on oma espanjalainen oikeudellinen lähestymistapa. Auttaisiko herpalainen lähestymistapa? Vai haittaisiko Espanjaa? Joten auttaisiko vai haittaisiko eurooppalainen lisälainsäädäntö? Dziękuję pan poseł Bogowicz. Bogowicz. E, hvala ministrica za to, da ste danes med nami. Ste pokazali pristop. E, Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, te puhuitte meille espanjalaisesta lähestymistavasta ongelmaa. Valitettavasti voimme sanoa, että täällä Euroopan tasolla me emme tiedä tai emme halua tietää, emme halua lähteä tälle samalle tielle. Onnittelen Espanjaa siitä, mitä siellä on nyt saavutettu. Mielestäni varsin tärkeää oli se, että teillä on yhtäältä laki, joka pitää sisällään rankaisujärjestelmän, valvontajärjestelmän ja tietyt painostustoimenpiteet, jotka ovat joskus välttämättömiä. Teillä on sitten toisaalta tämä itsesäätelytoiminta, konfliktin ratkaisumenetelmä ja niin edespäin. Mikä kuitenkin on aina pidettävä mielessä, mikä on tärkeää tämän tyyppisen lainsäädännön valmistelussa on se, että kaikki toimijat otetaan siihen mukaan, mukaan lukien kuluttajat. Ja minä en ole kuitenkaan kovin optimistinen. En ole ihan varma, että voidaanko maataloussektorilla voittaa äh, taistelu suuria monikansallisia yrityksiä vastaan. Mutta on erittäin tärkeää saada yleisö, kuluttajat tähän mukaan. Me aiomme jatkaa näitä meidän toimenpiteitämme, nähdä vaivaa tämän eteen. Ja me aiomme ottaa opiksemme, saamme varmasti innoitusta Espanjan esimerkistä, mutta en ole varma, voidaanko tämän tyyppinen laki hyväksyä ja, so- ja soveltaa kaikkiin muihin Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöihin sellaisenaan. Dziękuję pan poseł Andrew. Andrea. Kiitos puolestani haluaisin myös kiittää ministeriä esityksestä. Me kohtaamme yhteisen ongelman. Ansioksenne on, että toimitte. Ja olette miettineet vastauksia. Olemme ymmärtäneet, että kumppanuus ja sopimus ovat ydinkysymyksiä, mutta kysymykseni onkin yksinkertainen. Kysymys näissä kumppanuksissa, onko tämä voittaja suhde vai onko tässä hallitseva ja hallittu? Ja kuka asettaa hinnan, mitä hinta asettuu niissä toimissa, joita olette luoneet? Kuinka pani posu Hasakamp? Hasakamp. Dank u wel, voorzitter. Dank, mevrouw de minister. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Joka vuosi Useat härät kuolevat espanjalaisissa sillä härkätaisteluareenoilla hirveän kuoleman. Ne kärsivät kauhealla tavalla ja kuolema on hidas. Tämän lisäksi monissa espanjalaisissa kylissä on juhlia, jossa ähm, Ähm, kohdisteta, äh, kohdellaan barbaarisesti härkiä, kuten Turadella de Vegassa, jossa äh, hevosilla ratsastavat äh, ihmiset tappavat härkiä seipäillä. Ja ähm, ähm, on toinen kylä, jossa härkiä sytytetään elävältä ja kun härät juoksevat, niin näitä, näitä liekkejä vielä vahvistetaan. Monet ihmiset haluavat lopettaa tällaiset käytäntöt. Haluamme lopettaa äh, härkätaistelut ja härkätaisteluhärkien kasvattamisen. Ministeri, milloin aiotte lopettaa nämä kauheat perinteet ja äh, kuuntelette äh, kansalaistenne mielipidettä, koska he ovat sanoneet ei kiitos? Puheenjohtaja, ministeri. Kaksi kysymystä. Olette kovanneet lakia, joka on ollut vuoden ja voimassa. Voisitteko kertoa enemmän lain vaikutuksista viljelijöiden elämään ja kuluttajahinnoista. Miten laki on vaikuttanut kuluttajahintoihin? Ovatko ne nousseet? Toinen kysymykseni. Tämä instituutio, joka valvoo lakia, sillä on tällainen sanktiojärjestelmä. Minkälaisia rangaistuksen rikkeistä on annettu. Martínez. Mm, gracias, señora ministra, por estar aquí, aunque me parece que no es un momento para nada Kiitos, rouva ministeri, siitä, että tulitte tänne puhumaan huolimatta siitä, että meillä on vaalit tulossa puhutte tästä laista, jolla halutaan parantaa elintarviketoimitusketjua, mutta se on, kyllä siitä puuttuu paljon. Miten te voitte sanoa, että tämä on parantanut jotain meidän tuottajiemme elämä ja meidän maanviljelijöidemme tilanne on todella, kun kun tämän vuonna 2014 tulotaso putosi 7,4 prosenttia. Miten te voitte sanoa, että, että tilanne on parantunut, kun elämme kaikista pahimpia vuosia maidon tuottajien kannalta? Minä mielestäni meillä pitäisi sanoa, että asumme aivan, te olette, asutte ehkä eri maailmassa, eri olosuhteissa kuin me. Ei tässä riitä vain, että rankaistaan suuria yrityksiä, että tilanne muuttuisi. Riittääkö se teidän mielestä? Onko tämä välttämätöntä vai pitäisikö mallia muuttaa, joka todella suojelisi meidän maanviljelijöitä? maatalouskarjatuottajien, eli sillä voitaisiin todella antaa oikeat arvostusta heidän tekemälleen työlle. Dziękuję pani poseł Szajew. Pani poseł. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik kijk naar de minister. Dit is het onderwerp. Kiitoksia. katson Ministeri, tämä on aihe, joka nousee jatkuvasti esiin, tulee uudelleen esityslistalle. Minä osallistuin maanviljelijöiden mielenosoitukseen Brysselissä ja minun kysymykseni teille on, täytyy hyvä esimerkki omassa maassanne, mutta minä tiedän, että belgialaisilla myös on hyvä ohjelma käytössä toimitteko aktiivisesti neuvostossa? Tiedän, että olette kiireen omassa maassa, mutta pystyisitte tekemään paljon hyvää neuvostossa. Joten miten voisimme eh, hoitaa näitä asioita? näemme että jos tarvitaan kriisirahaa, niin oli eh, ohjelma siitä, miten tätä rahaa saadaan käytettyä ja tästäkin keskustellaan. Pan poseł Caputo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän ministeriä hänen puheenvuorostaan ja siitä, että hän on täällä tänään. Minä haluaisin vain ihan lyhyen huomion esittää. Ensinnäkin onnittelut Espanjan hallituksen aloitteesta. Tietenkin vielä ei ole saatu kovin paljon palautetta mutta uskon, että tämä on hyvä käytäntö, jota pitäisi ehkä soveltaa myös Euroopassa. Ja toivon, että tästä tulisi jonkinlainen harmonisoitu sääntö Euroopassa. Ministeri mainitsi kaksi kertaa elintarvikepetokset puheenvuorossaan. Tämä on ehkä yksi tärkeimmistä aiheista täällä Euroopassamme. Ja haluaisin tietää, Miten teidän mielestänne voitaisiin käynnistää tällainen eurooppalainen menettely, jolta voitaisiin paremmin tunnistaa petokset, erityisesti kun on kyse maantieteellisistä merkinnöistä ja pakkausmerkinnöistä? Wyczerpaliśmy listę mówców. W sumie 20. Kiitoksia. Tähän päättyi meidän äh, puhujalistamme. 23 jäsentä on pyytänyt puheenvuoroja ja esittänyt kysymyksiä. No niin, ehkä vielä jotain minun osaltani. E, esittelittekö tämän äh, maatalousneuvostossa? Tiedätte, että puhuitte tästä paljon, mutta esittelittekö siellä joskus tämän konkreettisen espanjalaisen ratkaisun? Hyvä ministeri, nyt olisin kiitollinen, jos voisitte vastata näin kysymyksiin. Ehkä ette pysty kaikkiin vastaamaan, mutta kuitenkin olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Kiitos paljon kaikille teidän kysymyksistänne, puheenvuoroistanne. Pyrin vastaamaan kaikkiin mahdollisuuksieni mukaan. Monet niistä ehkä ovat aika kaukana siitä, millä tällä lailla, mihin tällä lailla pyritään. Mutta tämä on myös tilaisuus ilmaista Espanjan kanta, vaikka ehkä se nyt on vähän tämän asian ulkopuolelta joissakin kohteja. Rova Des, eh, edustaja Des kysyi, eh, onko jakelutoiminta eh, hyvin jakautunut ja kun puhutaan hedelmä- ja vihannestuottajiin tuotantoon liittyvästä rankaisuista. Mutta ehkä tämä nyt on kuitenkin tilanne on parempi lain mukaan, koska nyt heidän asemansa ovat vahvemmat, kuten on voitu todeta muissa EU-maissa. Sen avulla voidaan antaa oikea arvo toimintaketjulle, eli se palvelisi sillä tavalla myös ketjun muita linkkejä. Mutta tästä huolimatta, niin kuin puhuin, san, sanoin, puheenvuoroni alussa tämä laki on tarkoitettu kaikille. Sen tarkoituksena on parantaa koko ketjua ja jakelusektori on ollut mukana neuvotteluissa alusta asti ihan loppuun asti. Tässä on kyse laista, joka on hyväksytty kokonaisuudessaan. Se on erittäin kunnianhimoinen laki, jos on sisältyy aina sopu ja näkemyksiä siitä, että siinä otetaan huomioon myös jakelusektori ja sielläkin on pitänyt lähteä muuttamaan käytänteitä. Hallitus on myös lähtenyt kannustamaan tätä sektoria muuttamaan käytänteitä. ja se me olemme saaneet siis jakelusektorin täyden tuen. Tämän hyvien käytänteiden eh, laki, kaupallisten hyvien käytänteiden laki on vähän eh, kestänyt, eh, on vähän viivästynyt. Meillä kesti kaksi vuotta ennen kuin saimme tähän kaikki jo toimijat mukaan myös jakelu sektorin mukaan on ollut välttämätöntä, että, saa, että meillä on riittävästi aikaa, mutta me olemme sitä mieltä, että e, eihän pelkkä vapaaehtoisuus riitä, eivät kaikki sitoudu siihen lujalla kädellä, mutta kyllä kuitenkin tämä nähdään ihan, tässä nähdään kaikki osapuolet olevan mukana, myös jakelusektori. Tällä valvontainformaatiovirastolla on tehtävä. Valvonta on myös hyvin toimivaa. Se on jatkuvassa toiminnassa ja siellä tarkistetaan jatkuvasti tilanteet, olosuhteet ja myös yllättävät tilanteet pystytään joskus ennakoimaan. Viime vuonna meillä oli hyvin paljon valvontaa nimenomaan hedelmä- ja vihannesektorilla ennen tätä, näitä Venäjän pakotteita. Niillä oli suuret markkina-alueet ja sen takia tämä uusi tilanne vaikutti siihen, että pyri, sen he joutuivat hyvin heik- heikkoon tilanteeseen ja sen takia valvonta oli tärkeää hedelmä- ja vihannesektorilla koko ketjussa maitotilanteessa tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellista, jos verrataan sitä muuhun EU-alueeseen. Valvontaa harjoitetaan tällä hetkellä aivan erityisesti maitotuotantosektorilla. Se on prioriteettia. Ja kuten sanoin, valvontaviraston toimesta on dynaamista. Sitä voidaan muuttaa aina sen mukaan, miten tilanne muuttuu. Ja sen takia minä tulen lähettämään äh, kuvauksen Haluan, haluan myös lähettää tästä itse laista kirjallisen version kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita siitä näistä viidestä elementistä, jotka sanoin, että ne ovat perustekijöitä tässä laissa. Tämä on kaikkien käytettävissä. Tämä valiokuntaparlamentti siis saa sen luettavaksi ja minä voin sen toimittaa teille puheenvuoron ja myös tämän kyseisen lain. SD-ryhmän koordinaattori Di Castro puhui myös maitosektorista ja suuryrityksistä. Minä olen aikaisemmin koron kertonut teille toimenpiteistä, joihin ryhdyttiin aiemmin. Ne on nyt kielletty ja rangaistuja. Ei voida muuttaa sopimusta ennen kuin, siis ennen kuin allekirjoitetaan sopimus. Meillä mm, osapuolilta vaaditaan tiettyjä minimivaatimuksia. Kyllä sopimuksessa pitää olla minimivaatimukset ja sen jälkeen voidaan soveltaa lakia kaikkiin yrityksiin riippumatta niiden koosta. Tietysti suuryrityksiinkin voidaan soveltaa tätä lakia, mutta siellä on ehkä suuremmat, siellä tasapainoasetelma on aivan eri ja rankaisuja on suunnattu myös joihinkin suuryrityksiin. Ja kuten sanoin, meillä on myös joitakin epäreiluja kaupallisia käytänteitä, joista on rankaistu. Ja kaikissa, se on niin kuin äsken sanoin, kaikissa sopimuksissa pitää olla minimivaatimukset. Jos, niihin ei, jos niitä oli noudatettu, niin silloin osapuolia rangaistaan. Edustaja Jusenkon puhui tässä jostakin bakteeriresistenssikysymyksestä. kysymyksestä Liittyykö se tähän elintarviketoimikeston lakiin? Minun täytyy sanoa, että Espanja soveltaa kaikella tarkkuudella bakteeriresistenssilakia asetuksia säädöksiä, niin kuin varmasti kaikki muutkin EU-maat noudattavat tässä EU-lainsäädäntöä. Eikä tässä nyt pidä lähteä puhumaan bakteeriresistenssistä eläinten keskuudessa ja sekoittaa siihen myös lää, farmakologiaa, lääkeaineita ja sen takia jos halutaan vähentämään, vähentää antibioottien käyttöä, se on yksi asia, mutta toinen asia on sekoittaa, miten käytetään lääkkeitä, mitä menetelmiä käytetään lääkkeitä kyseisissä, kyseisillä elintarvi, kyseisillä teollisuuden alueilla. Näitä normeja noudatetaan hyvin tarkasti Espanjassa. Rouva Senra puhui maito sektorista, joka on Euroopan laajuinen kriisi. Se ei ole vain Espanjan kriisi. Espanjassa on ollut useita välikohtauksia, suuria yhteenottoja. Järjestöt ovat ryhtyneet mielenilmauksiin. Kaksi kommenttia. Kaikki, mitä hallitus on tehnyt maitosektorin eteen ja sen puolesta. Ja tämä laki hyödyttää maitosektoria, mutta Tämä on ainut maitosektoria koke- ma- maitosektorille suunnattu laki. Siellä ei, noudat- siellä ei noudateta EUn, EUssa päätettyä lainsäädäntöä mm, miljardi euroa on aika suuri summa. Se on suurempi summa kuin mihin Espanja oli ennakoinut vuonna 2007-2013 jos puhumme yhteistä maatalouspolitiikasta ja sen uudistuksesta ja maitosektorista, niin hallitus on pyrkinyt toimimaan siten, että tämä maitosektorille koituvat kulut voitaisiin jakaa kaikkien sektorien kesken tasaverosti 2012 Espanjan maitosektori sai 15 miljoonaa euroa tukiaisia ja huolimatta tästä jos me haluamme, me haluamme säilyttää tukiaisten tason erittäin tärkeällä tasolla, koska Espanjassa Espanjassa on menetetty ehkä 55 prosenttia viimeisten vuosien aikana maitosektorin saamasta tuotannosta, mutta maitosektorin saamasta avusta, mutta maitosektori on saanut kuitenkin lisää pois 9 miljoonaa tukea vielä 2013. Se on ollut 56 prosenttia kuin mitä kaikki muut sektorit ovat saaneet. Mutta jos ajattelemme neuvottelutilannetta, 7. Eh, syyskuuta, niin voimme sanoa, että meidän tavoitteemme on me haluamme ottaa huomioon myös hintakonjunktuurit ja, eikä, ja me aiomme neuvotella ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka ovat lainmukaisia kansallisella tasolla ja jotka myös noudattavat yhteisön normeja säännöstöä. Ganaderos. En el ámbito comunitario. Jos ajattelemme taas asiaa yhteisön tasolla, niin ja mihin komissio on ryhtynyt Espanjan neuvottelut 25 miljoonaa euroa äh, sektorille, mutta tähän pitää lisätä myös kansallisen politiikan toimenpiteitä. Me olemme tukeneet tuottajajärjestöjä avulla erilaisin tukiaisin. Me olemme myös ryhtyneet toimenpiteisiin tukeaksemme mm, tuottamusta. Me olemme myös ryhtyneet aivan erityisesti helpottaneet luotonsaantia maitotuottajille. Me olemme ryhtyneet myös kampanjaan, jossa haluamme helpottaa maitosektorisopimusten helpottamista. Me olemme myös laatineet ammattien välisen keskeisen tekstin. Me olemme myös... Eh, ja sen takia meillä on myös nämä autonomiset alueet, jotka ovat ottaneet huomioon ohjelmissaan tämän maaseudun kehittämisen. Me olemme myös laatineet strategisen suunnitelman maitosektorille. Me olemme laatineet osuuskuntia tälle sektorille. Olemme pystyneet integroimaan sen hyvin. Eilen ensimmäinen yritysten, maitotuottajien yritysten päivää. Sen takia me myös meillä on seitsemän lisätoimenpidettä, 31 miljoonaa euroa. Siinä on 30 euroa per, per lyp, lyp, maitoa tuottava lehmä tuottajille. Maidon tuottajat on mahdollisuus saada ministeriöltä lainaa. Me haluamme myös, me olemme myös vahvistamassa sopimusten toteutumisen valvontaa, että maidon, tuottava olisi, maidon tuotanto olisi kestävällä pohjalla. Me haluamme myös saada laadullista politiikkaa, jolla voidaan mm, parantaa luomutuotannon kestävyyttä. Meillä on aivan erityisohjelma maitosektorille ja tässä oli nyt muutamia toimenpiteitä. Tämä on taloudellisessa mielessä maitosektorille sitä, että hallitus on antanut yli 80 miljoonaa euroa lisätukiaisia, mitä mainittiin yhteisessä maatalouspolitiikassa. Se menee tälle sektorille. Tässä on, ovat kaikki nähneet paljon vaivaa. Pyrimme elvyttämään markkinoita antamalla paljon likviditeettiä niille tiloille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Mutta alusta astien hallitus on ottanut huomioon maitosektoripaketin ja me olemme toimineet siten, että me olemme ehkä ensimmäisiä maita ensi Euroopassa toimien, toisessa, toimiessamme näin. Eli tämä maitosektorin sopimus on antanut enemmän voimaa tuottajille. Ma- karjan kasvattelijan tuottajilla on nyt enemmän käytettävissään kuin mitä niillä oli eilen. Meillä on myös tämä rankaisujärjestelmä, joka sisältyy tähän lakiin, josta teille kerroin tänään – ja kuinka siinä on sitova maininta sopimuksen, sopimusten laatimuksesta, mutta minä voin sanoa, että missään muussa jäsenvaltiossa ei, voida, ei ole voitu samalla tavalla, koska niillä ei ole vastaavaa rankaisujärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että tuottaa maitosektorilla myös tuottajia samalla tavalla, kun pyrimme vahvistamaan neuvotteluasemia niin kuin sanoin, koska siihen lisätään rahoitusta ja se antaa lisää voimaa silloin, kun puhutaan 33 prosentin lisäyksestä, missä mm, ja yhteisön lainsäädäntö antaa myös jäsenvaltioille mahdollisuuden toimia tällä sektorilla samalla tavalla, mutta jos, ajat, jos ajattelemme sitä, että meidän pitää suojella enemmän tätä maidon tuotantosektoria, Edustaja Sebastian puhui minimihinnoista. Mielestäni meidän pitäisi enemmän antaa enemmän neuvotteluvaltuuksia, mutta jos puhutaan minimihinnoista, se on, siitä ei sehän on vastoin kilpailulainsäädäntöä, vastoin EUn kilpailulainsäädäntöä, se on vastoin Espanjan kilpailulainsäädäntöä. Sen takia sitä ei voida lähestyä tällä tavalla koska EUn, EU-lainsäädäntö, EU-oikeushan on se, jota pitää ensimmäisenä noudattaa kaikissa EU-jäsenvaltioissa, mutta jos puhutaan tästä laista, se ei ole kuitenkaan, tämä Espanjan laki, se ei ole kuitenkaan ollut riittävä, koska se perustuu perustuu vapaaehtoisuuteen. Ehkä en kertonut siitä tarpeeksi selkeästi, mutta meillä on säätely, meillä on hallintosäätely ja itsesäätely. Ne ovat yksi askel eteenpäin, jotka täydentävät sitä, että tämä olisi velvoittavaa ja sitovaa. Se on aivan selvästi kirjoitettu, mainittu siellä tässä rankaisujärjestelmässä. Jos meillä on tämä rankaisujärjestelmä, meillä on sitä varten oleva virasto, joka valvoo, valvoo että näitä noudatetaan, rankaisuja toteutetaan. Eli tämä ovat hyvät takeet siitä, ja se on aivan ehdotonta, ja korostan sitä, että tämä hyvien käytäntöiden laki on yksi osio lisää, että jossa, äh, joka on vetova, vet, äh, velvoittava sitova hyvien käytänteiden äh, lain termein sanottuna. Ja me olemme pyrkineet säätelemään tätä kansallisella tasolla. Me haluaisimme viedä sitä myös ylikansalliselle tasolla. Edustaja puhui toimijoiden keskittymisestä jakelusektorilla. Me Tämä on ihan ilmeistä. Kaikissa jäsenvaltioissa voidaan todeta sama kansainvälisellä tasolla myös on. Sen takia on tärkeää keskit, puhua tästä tuottajien keskittymisestä, keskittämisestä. Ehkä se on ollut myös heikko lenkki tämä järjestäytymisen puute. Äh, hallitus on pyrkinyt parantamaan mm, koko sektorin parempaa organisoitumista jos äh, ei ainoastaan vain maitosektorilla jo virallisesti tunnustettuja hyväksyttyjä tuottajajärjestöjä, mutta äh, meidän pitäisi saada myös osuuskunnat toimintaan mukaan. Mutta osuuskunnilla pitäisi olla paremmat mahdollisuudet, jotta ne voisivat olla vahvemmissa asemissa neuvotteluissa koska me hallituksella on myös muita lakeja, joita se voi käyttää hyväkseen, joita voidaan hyödyntää tässä tilanteessa. 57 miljoonaa on, on otettu käyttöön, jotta voidaan laajentaa tätä tuotantosektoria, voidaan parantaa neuvotteluasian neuvotteluolosuhteita. Jos puhutaan mm, kompetenssista, Rouva McInnes puhui täällä, kuinka välttämätöntä on äh, tarkkaan uudestaan tarkistella kilpailutilanteita maitosektorilla. 33 prosenttia on yksi luku, jonka voi mainita teille. Me olemme tällä lailla voineet parantamaan meidän tilannetta. Sen avulla me sitä on, tätä lakia on työstetty myös valtiovarainministeriössä ja sillä pystytään parantamaan Espanjan kilpailuasetelmia. Mitä tulee sitten kuluttajan suojaan, ei ole mitään pahempaa suojelua pahempaa suojelua kuin silloin, jos ei, jos ei lähdetä kehittämään koko eurooppalaista maataloussektoria. Maatalo, eurooppalaista maataloussektoria puolustetaan tässä parlamentissa ja komissiossa. Se, meillä pitäisi olla kaikista korkeimmat laadulliset standardit, jos puhutaan kasveista, eläimistä, ihmisistä, saniteettikysymyksistä, mm, me halua, koska Espanja me haluamme, me haluamme olla maailman suurimpia maataloustuottajia. Meidän täytyy todella pysyä kilpailussa mukana samoin tavoin, jos me emme suojele, jos me emme turvaa innovaatiota teollisuudelle, tuottajasektorille, niin silloin me emme myöskään suojele kuluttajiamme. Joka tapauksessa, mitä tää, mihin tällä lailla pyritään, sillä me haluamme tasapainottaa öö, haluamme tasapainottaa tilannetta hyvissä kaupallisissa suhteissa ja me haluamme ajatella kuluttajaa, mutta tässä on kyse siitä, että arvoa arvo olisi siellä, missä todella tuotetaan, missä todella synnytetään näitä tasapainotettuja kaupallisia suhteita kaupallisissa neuvotteluissa edustaja sanoi, että lakia voitaisiin parantaa, sitä voitaisiin laajentaa Euroopan tasolle. Minä olen sitä mieltä, että tämä laki on jo otettu käyttöön, se on antanut, tarjonnut jo tuloksia, meidän pitää myös parantaa sitä. Tämä laki itsessään pitää sisällään parannuksen, koska me haluamme tällaisen tietyn tarkkailukeskuksen, ei siellä ole kyse vain elintarvikeketjusta, mutta myös arvi, pysyvästä arviointimekanismista, lain toteutumisesta ja sen soveltamisesta. Eli tässä laissa itsessään puhutaan jo mekanismista, jonka avulla pyritään sitä, tämän lain toteutumista valvomaan ja parantamaan. Ja ehkä äh, tämäkin voitaisiin saattaa Euroopan tasolla. Minä ainakin haluan kiittää jo etukäteen siitä, että tästä lähdetään tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja kiitän siitä, että voin tulla tänne tänä päivänä. Tämä osoittaa sen, että Euroopan parlamentti on sitoutunut siihen, että se pyrkii antamaan omia ratkaisumallejaan tähän ongelmatilanteeseen koko sektorille, koko elintarviketeollisuudelle, koko elintarviketoimintaketjun parantamiselle yhteisön tasolla. Minä kiitän teitä jo tehdystä yhteistyöstä. Ja tämä Espanjan kokemus on yksi korsi lisää kekoon, mutta mitä paremmin pääsemme eteenpäin yhteisölain puitteissa, sitä paremmin voimme parantaa tilannetta eri toimijoille, koska mehän toimimme nyt sisämarkkinoiden puitteissa, jossa kaikkien toimijoiden, kauppa, väliset, kaikkien toimijoiden väliset kaupalliset suhteet ovat keskeisiä. Ja näin ollen jollakin tavalla on pakko löytää yhteisön tasolla, eu tasolla ratkaisu. Ja se oli tämän yksi minun puheeni tarkoitus myöksi. Puhuin täällä maataloustuotteista, puhuin myös vähän maitotuotteista, mutta mm, Espanjassa lihatuottajat, karjatuottajat ovat ehkä kaikista suositumpia, koska elintarviketoimitusketjua säätelevä laki on uudistettu ja ja siihen on sisällytetty myös maidon tuotantosektori, maitosektori. Siihen on sisällytetty maitopaketti. Mitä tulee sitten tähän valvontavirastoon, se on keskeisessä osassa, kun tätä lakia lähdetään soveltamaan. Laki, joka ei kiellä eikä rankaise, se ei ole. Se on vain laki muiden joukossa, mutta silloin se ei ole toimiva. Silloin on kyse vain suosituksissa. Meidän täytyy muistaa, että silloin se laki ei ole toimiva. Sen takia tämän nykyisen lain arvo piilee siinä, että sillä on oma virasto, joka valvoo ja informoi silloin, kun on tapahtunut rippumuksia ja sillä on myös kykyä rankaista ja välittää tietoa eteenpäin. Ja kuten teille jo sanoin, se pystyy rankaisemaan se pystyy rankaisemaan myös uudemman kerran. Rouva Aguilera puhui tästä myynnistä, joka on ollut siis kielteistä, negatiivista ja tappiollista. Andalusiasta voin, voin vain sanoa, että Espanjassa on myös laki 7 kautta 1999, jossa puhutaan tappiolle jäädystä myynnistä, jos ja silloin on kyse autonomisten alueiden kompetenssista, miten ne voivat puuttua asiaan, miten he voivat ryhtyä toimenpiteisiin. Tämä virasto, uusi virasto, joka vakii tämän uuden lain soveltamista, jos tulee paljon tietoja, ilmiantoja, paljastuksia, silloin voimme toimia. Silloin ministeriöstä, jossa me käännymme autonomisten alueiden puoleen. Korostan, korostan, Espanjassa näillä autonomisilla alueilla on toimivaltaa rankaisutoimenpiteissä. Ne ne itse eh, se on säädelty tässä vähemmistö, siitä on myös säädetty tässä vähemmistölaissa, joka vuonna 1999. Ja silloin hallinto on toimivaltainen, jotta se voi todella viedä loppuun oikeusteitse nämä rankaisutoimenpiteet silloin, kun on ollut tappiollista myyntiä. En puhu tästä Tunisian kysymyksestä sen pidempään, mutta mainitsen vain, että Espanja on tukenut Tunisian, oliviöljy, Tunisian oliviöljyhanketta. Meillä on kaksi tärkeää vetomusta, oli pyyntö kaksi yksityistä varastointia. Espanjan olivimarkkinoilla 2012 ei pystytty myöskään saman markkinoille riittävästi omaa tuotantoa, mutta viime vuonna tilanne oli vähän parempi, mutta kaksi aikaisempaa vuotta oli ehkä noin miljoona tonnia, mutta me haluamme puolustaa olivisektorilla omaa tuotantoamme niin kuin maitosektorilla, mutta jos puhutaan yhteistä maatalouspolitiikasta, se on aiheuttanut hyvin paljon vahinkoa maitosektorilla, kuten tulotasossa on tapahtunut romahdus ehkä 50 prosenttia. Ja tämä, jos halusimme suojella 47 miljardia euroa, josta puhuttiin monivuotisessa rahoituskehityksessä, niin aivan välttämättä kaikista tärkeintä on tehdä työtä tällä sektorilla siten, että päästäisiin erittäin hyvin pois tästä pattitilanteesta. Niin kuin meillä on kaksi yksityistä varastointiprojekteja vuodelta 2012, ja tämä ongelma pitää, on, on ratkaistu parissa kahdessa vuodessa. Kosinger puhui siitä, kuinka on välttämätöntä saada yhtenäistetty järjestelmä maitosektorille. No, minä ö, olin jo sanonut, että usein on vaikeaa edetä yhdessä 28 valtion kanssa yhteisen näkemyksen myötä. Tämä maitopaketti on pöydällä Espanjassa jo alusta asti on haluttu saada se mukaan. Me haluamme myös ottaa huomioon kuluttajat ja kuluttajansuojajärjestäjät, koska maitosektorilla on aika hyvät neuvotteluasemat markkinoilla. Me odotamme, että komissio on tehnyt meille etukäteisarvioinnin maitopaketin toteutumisesta, mutta tästä, tämä tulee olemaan tärkeä keskustelun aihe, miten me voimme täydentää tätä säätelyä myös EU-tasolla tässä näin, tällä näin herkällä ö, tuotantosektorilla, ö, mitä on maitosektori EUn sisämarkkinoilla. On puhuttu maitosektorin heikosta tilanteesta. Tästä voitaisiin opetella. Tämä on ehkä liian aikaista. Me olemme nyt toteuttaneet lakia puolitoista vuotta myös rankaisujen myötä, eh, mutta uskon, että me voimme jakaa kokemusta yhteisen päivämäärän myötä, mutta tarvitsemme vähän lisää aikaa, että voimme saada lisää oppia kokemusta ennen kuin me voimme kertoa teille lisää kokemuksestanne. Täällä puhu, eräs edustaja puhui myös sianlihan tuottajahinnasta. Meillä se ei ole euro, 1,60 euro sianliha tuota, En tiedä, mistä tämä edustaja sai tämän tiedon, mutta se mikä on varmaa, että Espanjassa on sianlihan sektori on hyvin kilpailukykyinen, hyvin ammattimainen, hyvin organisoitu ja koko sen historiansa aikana se on joutunut käymään läpi vaikeita tilanteita, markkinatilanteita, hygieniatilanteita, mutta se on hyvin integroitunut, hyvin organisoitunut ja ammattitaso, ammatillisuuden taso on korkea ja näin se on kilpailukykyisempi myöskin EU-tasolla. Puhuttiin myös siitä, kuinka välttämätöntä on säädellä tätä asemaa repito. yhteisön tasolla, EUn tasolla. Todellakin on tärkeää ja parlamentilla voi olla tässä tärkeä rooli. Ja todellakin sisämarkkinoilla meillähän on niin paljon kaupallisia suhteita suojelua pitää laajata, ei, laajentaa, ei vain, ei vain esimerkiksi yhden tai kahden jäsenvaltion kesken. Kuluttajista jo puhuin aikaisemmin, mikä on kuluttajan rooli, mutta jos puhutaan kuluttajasuojajärjestöistä, niillä on aina tärkeä osa kun lakia lähdetään laatimaan, kuluttajat ovat myös mukana tässä elintarvikeketjussa he olivat myös työstämässä tätä hyvien käytänteiden lakia. Ja todellakin kuluttajat, kuluttajansuojajärjestö ovat olennainen osa tämän lain soveltamisessa ja toteutumisessa usein. He ovat he ovat mukana myös, kun puhutaan kysynnän ja tarjonnan säätelemistä kansainvälisellä tasolla, mutta he ovat osallistumassa myös siihen, että pyritään parantamaan koko tätä elintarviketoimitusketjun tasoa. Hintojen määrittely, mitä, mitä nyt jo yhteisön hinta, hintalainsäädäntö määrittelee, niin niin jos puhutaan vapaista kilpailusta markkinoilla, niin tämä, tällä tuoreella lailla on erittäin hyviä tuloksia, koska se on tasapainottanut neuvottelumenetelmiä. Jos meillä on hyvät neuvottelumaltuudet, niin se todellakin myös antaa, tarjoaa parempaa hintapolitiikkaa, parempia hintojen määrittelyjä. Täällä myös puhuttiin här, härkäkysymyksestä härkätaisteluista Espanjassa. Te tiedätte, kuinka keskustelu on käynyt kiivana siitä, niistä, kuinka eläimet joutuvat suoraan teurastamolle. Minä olen jo puhunut paljon tässä kuluttajakysymyksestä. Täällä puhuttiin myös maataloustulosta vuodelta 2014 hedelmä- ja vihannestuotannosta, minkälainen sato on ollut viime vuonna viljatuotannosta, viljasadosta tai öljy, oliviöljystä, mutta kun, ja myös maataloustuottajien suojelusta ja mitä arvoa pitää antaa kansalliselle maatalouspolitiikalle tai miten pystytään parantamaan elintarvikeketjun arvoa. Tämä hallitus on nähnyt suunnatonta vaivaa, jotta saisimme parempia kourintuntuvimpia tuloksia tälle sektorille. 7 miljoonaa euroa tämän vuoden alussa, mutta, mutta ehkä pitääkö meidän ajatella sitä, että tämä laki on täysin päinvastainen realiteetin kanssa, mutta vuosi 2013 oli YMPn reformi ja se takasi tietyn äh, tietyn kestävyyden koko Espanjan, koko Espanjan maa Se on antanut uskottavuutta ja toimivuutta koko Espanjan tuottavuudelle. Jos ajattelemme koko Espanjan mm, maantiedettä, ja tässä on kyse todella suuresta unionin suuresta unionin yhteistä politiikasta, yhteistä maatalouspolitiikasta. Me haluamme parantaa kilpailukykyä ja totta kai se on ollut aina mielessä Espanjan hallituksessa, hallituksella. Edustaja Kaputo puhui petoksista. Mm, minä haluan puhuta elintarvikeketjun laadusta – mutta totta kai Espanjassakin on laki, jonka avulla halutaan parantaa valvontaa, jotta voidaan parantaa kilpailukykyä, laatua, mutta tietysti haluamme myös paremmat takeet kuluttajille ja toimijoille. Ja ihan lopuksi vielä puheenjohtaja puhuttu, emme ole, emme ole puhuneet tästä muista maista, en ole puhunut tästä vielä neuvostossa, mutta me olemme yhteydessä muihin jäsenvaltioihin ja me olemme valmiita keskustelemaan siitä, kuinka tätä lakia voitaisiin ehkä siirtää tai siirrettää muiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Ja jälleen kerran haluan kiittää teitä siitä, että minut kutsuttiin tänne. Pani minister, bardzo dziękujemy. Paljon kiitoksia, ministeri. Aihehan on laaja. Sitä on puhuttu monen kertaan valiokunnassa. Ja myös tähän liittyy Rava lausunto. Hyvien käytänteiden jakaminen, vaihtaminen on aina mainiota. Se, mitä te teette, voi innoittaa muitakin. Me tulemme hyödyntämään kokemuksianne tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia ja onnittelut. Palataan aiheeseen lähitulevaisuudessa myös EUn näkökulmasta. Pitämättä puheita ja kiittäen ministeriä osallistumisesta kokoukseen. Oli ilo kuulla, että on olemassa ideoita jotka voivat ratkaista monopolien ja yrityskeskittymien ongelmia. Ratkaisuja siis on. Kiitos ministeri. Täällä on eri instituutioiden edustajia, komissiokin paikalla. Olen vakuuttunut, että tietot leviää tältä kokouksesta muillekin foorumeille. Paljon kiitoksia, ministeri kolmen neljän minuutin tekninen tauko. Olemme myöhässä. yes, yes, yes, yes, we have already. Proszę Państwa, z dużym opóźnieniem rozpoczynamy kolejny punkt. Głosowanie. No niin, sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistassa, nimittäin edustaja Merit McKinnessin lausunto. Haluaisin vain muistuttaa teitä lyhyesti siitä, että tässä on kyse Inkon mietinnöstä. Me teemme siihen lausunnon. Ihan lyhyesti, nyt on McGuinnessillä puheenvuoron kautta. want Puheenjohtaja, tiedän, että ihmiset haluavat äänestää ja sitten lähtee. Ihan lyhyesti, erityinen kiitos varjoesittelijöille. Meillä oli hyvä tiimi. Yritimme kovasti kattaa kaikki asiat kompromisseissa, mutta tämä on lausunto IMCO-mietintöön. Ja tiputimme parisataa kohtaa äänestettävää kohtaa 50. Tässä on muutama kohta, jota haluaisin kannattaa, mutta haluaisin pitää viestimme tiiviinä ja siksi olen laittanut miinus, miinuksen. Me työskentelemme Imkon kanssa. Heidän esittelijänsä olisi halunnut puhua täällä, mutta hänen aikataulunsa puolella saisti saapumasta. Ja voi olla, että me saamme uuden esittelijän mietinnölle kuitenkin. Toivottavasti mietintö ei viivästy. En tiedä, mitä sille tapahtuu. Ja nyt lopuksi kiittäisin Veeraa sihteeristössä, sihteerin avustajaa Anmarita ja Alvinia myöskin ryhmästä. Tego, o czym powiedziała pani poseł, sprawozdawca najprawdopodobniej zostanie... Esittelijästä todennäköisesti tulee ministeri uudessa hallituksessa ja tämä sitten saattaa aiheuttaa, tai aiheuttaa varmaankin sen, että esittelijä vaihtuu. No niin, menemme nyt koneäänestykseen. Aloitamme kompromissitarkistuksesta yksi. Koneäänestyksenä pyydän. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Vielä hetkinen. Herra Tarabella, odotamme teitä. No niin, oletteko äänestäneet? Proszę powtarzamy głosowanie. Głosujemy jeszcze raz nad kompromisem. Meidän täytyy e, äänestää toisen kerran. Äänestämme siis toisen kerran kompromissitarkistuksesta yksi koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Seuraavaksi tarkistus 52. Puolesta vastaan hylätty. 140 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 2 Äänestämme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Kone äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 3. Pyydän äänestämään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia hyväksytty. Kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 69. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Seuraavaksi tarkistus 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 36 puolesta vast- hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan hylätty. Mutta tarkistetaan ihan varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 133. Puolesta. Vastaan. tarkistetaan. 133. Äänestys päättyy. Hylätty. 127 puolesta vastaan hylätty. 123 puolesta vastaan hylätty. 139 puolesta hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 9. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 86. Puolesta. Hyväksytty. 33. Puolesta vastaan hylätty. 105 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 106 63 puolesta. Vastaan. Hylätty. 167 puolesta. Vastaan. Hylätty. 176 puolesta. Vastaan. Hylätty. 177 puolesta. Vastaan. Hylätty. 178 puolesta. Hyväksytty. 180 puolesta. Vastaan hylätty. 181 puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 181. Hylätty. Minun virheeni sanoo puheenjohtaja. 184 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 182 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 182. Tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183 puolesta. Vastaan hyväksytty, mutta tarkistetaan Äänestys alkaa 183. Äänestys päättyy. Hylätty. 185 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 189 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Muuta tarkistetaan. 189. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 190 puolesta. Vastaan. Hylätty. 191 puolesta. Hyväksytty. 192 puolesta. Vastaan. Hylätty. 193 puolesta. Vastaan. Hylätty. 146 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdella äänellä. Se olikin tiukka äänestys. No niin, näin, tämä lausuntoluonnos näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Czy pani poseł chce dwa zdania, bo wiemy jakie, z jakimi... Edustaja McGuinness, haluaisitteko puhua? Ajattelen ongelmia. Ihan lyhyesti kiitän kaikkia. Se, että mä äänestämme tietyllä tavalla, se merkitsee, että että täysistunnossa saamme kannustusta, ellemme painota kollegoillemme kestävään tarjontaketjuun merkitystä, joten pyydän teidän tukea edelleen. E, Valiokunnan puolesta pyydämme kollegoitanne poliittisissa ryhmissä tukemaan tätä tärkeää että mietintöä. Se on valiokunta-aloitteinen mietintö, mutta kuitenkin. Joten pyydämme puolueet ylittävää tukea. Nyt siirrymme kohtaan 12 esityslistalla. punktu 13. Ennen kuin siirrytään kohtaan 13 keskusteluun EIPn varapääjohtajan Pimban Balkomin kanssa. Toivottaisin hänet tervetulleeksi, mutta sitä ennen käsittelemme kohdan 12 kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toimitta, toteuttaminen Tunisian tasavallan osalta. Ja kiitos vielä tehokkaasta äänestyksestä. Tässä lausunnon laatija on äh, edustaja Aguilera Garcia ja vastaava valiokunta on INTA. Puheenvuoron teidän. Eh, bueno, eh, voy a exponer brevemente, puesto que... Kiitos puheenjohtaja, aion puhua ihan lyhyesti, koska mitä agrivaliokunta on tehnyt, on, me olemme lausunnonantaja. Komissio on tehnyt ehdotuksen. Tavoitteena, keskeisenä tavoitteena sillä on eh, saada kaupallisten kiireellisten toimenpiteiden avulla Tunisian tasavallan ö, kohdalla, ottaa nimenomaan huomioon tra- traaginen tilanne, joka syntyi viime kesäkuun Sussen terroriskun jälkeen, auttaa tuntuvasti Tunisian tasavaltaa ja suosia sen taloudellista kasvua nimenomaan oli sektorilla. Minä haluan kertoa teille, että ilmeisestikin ja aivan luonnollisestikin. Minä olen erittäin huolissani, erityisesti, erityisesti olen huolissani sen takia, että aivan systemaattisesti komissio ja joskus neuvostokin käyttää tilannetta hyväkseen ja toimii sillä tavalla, että aina otetaan maataloussektori huomioon ja äh, kun halutaan viedä eteenpäin EUn niin sanottua kansainvälistä tai ulkopolitiikkaa. Totta kai voitaisiin ajatella auttaa näitä maita. Minä ajattelen tällä hetkellä näitä, tätä meidän suurta pakolaisvirtaa, pakolaisongelmaa. Kyllä nämä ongelmat voitaisiin ratkaista joskus vähän tehokkaamminkin, mutta silloin kun pitää osoittaa joku hyvän tahdon jollekin maalle, niin aina yleensä käytetään hyväksi tai käytetään maatalouspolitiikkaa mm, välineenä, kapulana ja sillä tavalla halutaan niveltää nämä, maan, nämä maat yhteen. Tunisian tasavalta omaa erittäin suuret varannot oliviöljyä. Se tuo tänne 56 700 tonnia öljyä. Tähän ei ole päästy aikaisempina vuosina ja nyt ehdotetaan, nyt komissio on ehdottanut tässä tiedotteessa, että halutaan kasvattaa lisää 37 000 eh, tonnia, 35 tonnilla lisää tätä kiintiötä, eh, joka alkaisi ensi vuonna. Minä olen ihan samaa mieltä siitä, että EU on välttämätöntä myötä vaikuttaa siihen, että Tunisian talous lähtee uudestaan käyntiin elpymään. Ei se nyt ole tietenkään helppoa ja minulle tämä on vieläkin vaikeampaa, koska minä tulen itse olivisektorilta. sektorilta ja minun alueeni, minun kuntani, minun yhdyskuntani kirjaimesti elää olivin tuotannosta. sen takia on erittäin vaikea, vaikea sanoa kyllä, erittäin vaikea auttaa tässä tilanteessa, erittäin vaikea lähteä muuttamaan näitä oli oliiviöljytuotantomääriä ja kiintiöitä. Ei, minusta tämän tyyppinen... Öö, auttamisen soveltaminen on vähän omalaatuista. Se ei miellytä minua ollenkaan, koska tämä on vähän vääränlaista vaihtokauppaa, vähän vääränlaista apua. Totta kai meidän pitää olla solidaarisia ja Tunisian tasavaltaa, mutta, mutta kyllä tässä pitää asettaa joitakin ehtoja, ja ne ovat elintärkeitä. tärkeitä jos ajattelemme assosiaatiosopimusta tämän maan kanssa, ja jos ajattelemme myös meidän kansainvälistä politiikkaa maatalousvaihdossa, maatalouskaupassa, ei tässä voi lähteä toteuttamaan sellaista toimenpiteitä, joka lähtisi en, entisestään vaikeuttamaan maataloussektorin elinkelpoisuutta ja toimivuutta eu alueella. Jos jos neuvot, kyllä voitaisiin neuvotella, mutta pitäisi asettaa ehtoja eikä lähteä mihinkään sopimuksiin, joka voisi tarkoittaa sitä, että öö, se vain pahentaisi tilannetta. Minulla on kolme kohtaa tässä tekstissä, josta kerron teille. Ensinnäkin pitää pyytää komissiolta, että se ottaa, tekee kaiken, kaiken tekee kaiken mahdollisuuden tutkimuksen, miten tämä tulisi vaikuttamaan EUn <clears throat> maatalous, maatalouspolitiikkaan, nämä uudet määrät, uudet kiintiöt ja miten se vaikuttaa aluekohtaisesti. Italia, Portugali, Espanjan, mikä tulee olemaan suora välitön vaikutus esimerkiksi näihin kolmeen maihin tällä, tällä ehdotuksella ainakin, mitä on ehdotettu. On tässä muitakin välimeren maita kyseessä tällä sektorilla. Ja meillä on me, meillä pitäisi olla myös tämmöinen vaikutusten arviotutkimus etukäteen ennakkotapauksena. Tämän pitäisi olla, tämän pitäisi olla toimenpide, joka selkeästi määritellään poikkeukselliseksi, selkeästi kiireelliseksi poikkeukselliseksi toimenpiteeksi. Ja se ei saisi olla pidempi kestoinen kuin kaksi vuotta. Ei mitään sen jälkeen. Siis kiireellinen, poikkeuksellinen ja rajata sen kesto ja sen lisäksi pitäisi määritellä selvästi vuosimäärät. Olen sitä mieltä, vuosittaiset kiintiömäärät, koska näillä ö, määrillä on selvät ö, tuntuvat vaikutukset oliviolisektorille EU-maissa. Meidän pitää ajatella nykyisiä, nykytilannetta, nykyisiä kiintiöitä, meidän pitää ajatella ö, pitäisi sertifioida kuukausimäärät, ei ainoastaan vuosimäärät, vaan kuukausimäärät. Mitä me nyt haluamme tässä lisätä Tunisian oliviöljytuotannossa? Se on noin 91 miljoonaa, miljoonaa tonnia. Sama määrä, mikä on tuotanto Portugalissa. Tämä on tärkeää. Meidän täytyy tajuta tämä, mitä tämä päätös merkitsee eh, eh, Andalusian alueellekin esimerkiksi. Jos meidän täytyy todella tajuta, mitkä ovat Tunisian kiireelliset tarpeet tällä hetkellä. Meidän täytyy tajuta, mitkä on Espanjan oliviöljymarkkinatilanne ja Andalusian oliviöljymarkkinatilanne tällä hetkellä. Papposu de Castro. Sì, rapidamente, Presidente, solo per... Ihan nopeasti haluaisin tukea voimakkaasti varapuheenjohtaja Aguileran mietintöä, lausuntoa. Haluaisin, että kaikki kiinnitätte tähän huomiota. Minusta meidän pitäisi tehdä jotain Tunisian kriisin suhteen. Mutta emme viljelijöitä saa asettaa kantamaan taakkaa erityisesti yhtä sektoria. Tuomme sektorista, joka on vakavissa vaikeuksissa. Kiintiö 2-30 prosenttia Italian tuotannosta. Ja meidän täytyy muuttaa, muuttaa tätä, mutta toisaalta ottaa Tunisia a więc po jednej minucie. Pan poseł... Anna teille vain minuutin. Kiitos. Minusta komission ehdotus on tervetullut. Toimenpide on aika rajoitettu. Se on tehty Tunisian terroristihyökkäyksen jälkeen. Sillä on hyvin rajoitettu vaikutus olvimarkkinoille. Sen on aikarajoitus. Ja se on tilapäinen tuolivapaa kiintiö. Sitä pitäisi tukea, koska se on niin tärkeää sen taloudelle, sen merkittävälle osalle. Andrea. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tukea Aguilera Garcian ehdotusta. Tämä on tärkeää. Meidän täytyy tukea, koska meillä on aivan erityisesti historialliset yhteistyösuhteet Tunisian kanssa. Tässä on myös aivan kohdennettu tuki ja apu kyseessä. Ei sitä tarvitse täsmentää, mutta meidän täytyy pystyä arvioimaan, mitä tämä tulee vaikuttamaan. Meidän pitää myös seurata säännöllisesti tilanteen kehittymistä ja etenemistä. Ei, President, thank you. I'll uh, be brief as well uh, from... Puheenjohtaja, kiitos. Minäkin puhun lyhyesti. Meidän ryhmämme näkökulmasta tämän asian, jota haluamme tukea. Olen erityisen äh, kiinnostunut tästä, koska toinen valiokuntani, jossa olen äh, ulkoasianvaliokunta ja osallistun myöskin eteläisen naapuruusalueen äh, työryhmään. Ja esittelijä on aivan oikeassa siinä. Tämä on hyvin tekninen asiakirja erittäin poliittisesta aiheesta. Ja meidän täytyy olla tietoinen siitä, että tämä on pantava koko EUn politiikan puitteistoon ja siihen täydentävyyteen, johon tämä liittyy. Minä olin Tunisiassa vähän aikaa sitten, ja se ajatus, että demokraattinen prosessi olisi jotenkin itsestäänselvää, sitä täytyy tarkastella. Saattaa olla, että Tunisiassa saattaa syntyä vielä uskomaton määrä ongelmia, ja meidän täytyy todella pohtia, miten kannustamme taloudelliseen kehitykseen tuossa maassa ja se naapurimaissa. Tämä ei ole se tapa. Meidän täytyy pohtia tarkkaan, miten maataloudella mm, voitaisiin auttaa. Ja ulkoasian valiokunnassa aion ehdottaa sitä, että meillä olisi myös yhteinen kuuleminen maatalousvaliokunnan ja ulkoasian valiokunnan kanssa. Ehkä yhteinen oma mietintö, jossa katsotaan, miten maataloudella voisi olla johdonmukainen rooli eteläisissä naapurimaissa erityisesti. Mutta koska tämä on aikarajoitettu ja koskee tiettyä alaa, niin me tuemme tätä kyllä. Minä aivan ehdottomasti haluan sanoa, että me aivan ehdottomasti tuomitsemme terroristi-iskut ja haluamme olla solidaarisia Tunisian, kansan, kans, Tunisian kansalle. Olemme siis samaa mieltä siitä, että meidän pitää olla anteliaita tietyssä mielessä, mutta tämä tilanne on erittäin kriittinen monilta kohdilta. Täytyy ajatella myös suhdannepoliittisesti. Terroristi, aiheuttivat kärsimystä, mutta meidän täytyy suhteuttaa tämä kokonaisuuteen ja täytyy antaa myös vähän eri nyansseja tapahtuneelle ja koko tilanteelle. Ja sen takia täytyy myös suhtautua tietyllä varauksella komission ehdotukseen. Mutta tässä pitää olla ihan puhua selkein sanoin. Niin kuin esittelijä sanoi, minä tuen häntä täysin rinnoin, mutta me aiomme nyt ehdottaa ehkä pientä ehdotusta kohdassa yhdeksän – jonka valmistelija, jota valmistelija on muuttanut. Hänellä on myös tarkistus siihen. Hän sanoi, että nämä, tämä ei voi edellyttää, että tämä olisi mikään ennakkotapaus EUn vapaakauppasopimuksessa Tunisian kanssa. Eli tässä on kyse tietystä alueesta, tilanteesta 2016. Me voi tietää, mitä siellä tulee tapahtumaan vuonna 2016. Pan Caputo. Caputo. Si, grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tuen eh, täysin esittelijän eh, kantaa. Tietenkin meidän täytyy auttaa eh, tunnisia, mutta tämä ei saa kielteisesti haitata tiettyä maatalouden alaa. Ja olen samaa mieltä siitä, että tämän täytyy olla poikkeuksellista ja ajassa rajoillista. Olen myös samaa mieltä siitä, että vaikutusten arviointi olisi jatkuttavasti seurattava tällä ajanjaksolla. Äh, aivan selvää, että tämän kiintiön antaminen ei vaikuta huomattavasti tuontiin, mutta sillä saattaisi olla vakavia vaikutuksia sisämarkkinoihin, joten meidän täytyy kyllä toimia niin, että pohdimme asiaa vähän enemmän. Pamposu Tarabella. Minusta me kaikki pohdimme vähän samaan suuntaan asioita. Tällainen sopimus, joka ottaa naapurimaata taloudellisissa vaikeuksissa. Ja kun solidarisuudesta puhutaan, niin pitää jatkaa toimin maatalous on usein keino toteuttaa tällaista maatalo solidaarisuutta 34 tonnia, sen prosenttia Euroopan tuotannosta. Eipä se pahasti markkinoita häiritse. Tarkkaan tietysti täytyy olla ja täytyy olla nämä toinnit, joita esittelijä hahmottelelevat oikeaan suuntaan. Joten tällaisia vaatimuksia pitää varmaan olla, mutta meillä on ilo, että me, meillä on tässä lausunto, koska koska Inta-valiokunta on vastaava, mutta vali, maatalousvaliokunnan on oltava suopea tonnisen vaikeana hetkenä. Toimenpide on tervetullut, kiitos. Pan Ferrand. Ferrand. Moi, je ne me réjouis pas du tout de cette... Minä nyt en ole yhtään iloinen tästä toimenpiteestä, koska se on vastoin eurooppalaisten maanviljelijöiden etuja. Tunisiassa hallitusjärjestelmän vaihto 2010 sai EUn tuen, mutta se johti poliittiseen umpikujaan ja Tunisian työllisyystilanne on katastrofaalinen. Tämä on ehkä joku solidaarisuuden tekosyy tai verruke. Nyt sanotaan tänä päivänä, että pitää tukea Tunisian oliviöljytuottavia tuottajia ja saada heidät sisämarkkinoille. Ehkä tämä on sama tilanne, jos puhumme Ukrainasta ja Venäjä pakotteista. Tässä on kyse sektorista lisät. lisä, lisätilanteesta, lisästä vaan meidän maanviljoidemme taakkaan, ja se osoittaa myös tiettyä diplomaattista finanssipoliittista fiaskoa. Meidän täytyy tässä valiokunnassa kiireellisesti toimia siten, että Korsikan ja Italian olivituottajat eivät myöskään kärsisi. EU, tämä olisi uusi <clears throat> isku, tikarin isku EU-viljelijöille, EU-olivituottajille. Minä olen aivan pöyristynyt siitä, kuinka jotkut kollegat täällä ovat ottaneet tämän asian omakseen. Etelä-eurooppalaiset kollegat, jotka eivät puolusta oman maa-alueensa luonnonvaroja ja rikkauksia, vaan haluavat mieluummin uhrata taas osan eurooppalaista maataloudesta politiikan pelinappulana kansainväliselle politiikalle. Ja silloin tässä on kyse siitä, että politiikka painaa enemmän vaakakupissa kuin meidän, maatalo, meidän viljelijöidemme edut. Si, grazie, presidente. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Me emme kannata äh, laisinkaan tämän tyyppistä toimintaa koska 70 äh, 000 äh, tonnia oliviöljyä kahden vuoden aikana on haitallinen taloudelle. Tietenkin Tunisian kansaa täytyy auttaa, mutta ei tällä hinnalla. Tämä äh, haittaa erityisesti Etelä-Euroopan maiden taloutta, Kreikkaa, Espanja, Portugali, Etelä-Italia, kun taas Pohjoismaita tämä toimenpide ei koske. Joten jälleen kerran rankaisemme maita, jotka kärsivät erityisesti maatalouden alalla. Me emme pidä tästä toimenpiteestä, koska on muitakin välineitä, esimerkiksi makrotaloudellisen mm, välineen kautta jo annettiin 280 miljoonaa euroa viime vuonna ja 100 miljoonaa tänä vuonna. Tämä on toimenpide, josta emme pidä myöskään sen takia, että kun huomaamme, että suurimpien öljyntuottajien joukossa on Tunisian pääministeri, niin kyllä se vähän epäilyttää. Emmekä pidä siitä, koska tässä myymme Euroopan unionin maataloutta pilkkahintaan. Näin teimme riisin suhteen Kaakkois-Aasiassa ja Marokossa apelsiinien suhteen ja nyt teemme näin öljyn suhteen Tunisian kohdalla. Aspilos. Bardzo proszę. Spinoza. Good morning. Uh, thank you. Huomenta. Kiitos tästä lastoluonnoksesta. Mitä alkuperäsääntöihin tulee, komissio tukee täysin tätä tarkistusta. Uusi muotoilu on myöskin sopimuksen mukainen vaikutusarviointi suhteen. Muistutan, että komission ehdotus tehtiin reaktiona tunnisen hätätilanteeseen. Tilanne on niin kiireellinen, että vaikutusarviointia ei voitu tehdä. Mutta komissio on kuitenkin arvioinut markkinatilannetta ja katsoo, että toimenpiteet eivät kielteisesti vaikuta EU-tuottajan asemaan seuraavista syistä. 35 tonnia on 2,2 prosenttia 2014-2018 kulutuksesta. EUn oliivi ovat hyvin alasella tasolla. 2011-2012 välillä varanto oli 800 tonnia. No 317 000 tonnia. ...2016 kaudella tuotanto ei ole riittävää, jotta varannot nousisivat historialliselle keskitasolle. Viimeisellä markkinointivuodella kotimastinnat ovat ennätyskorkeat ja EU-toimijat ovat jo alkaneet tuoda lisää oliviöljyä Tunisiasta tyydyttämään tarpeensa. The risk is that the current increase of price joten nykyinen tilanne on oliviolien markkinoilla voisi jättää kuluttajia ja teollisuutta käyttämään oliviolien vaihtoehtoja lyhyellä keskipitkällä aikavälillä. Me pyrimme, olemme pyrkineet arvioimaan kielteisiä vaikutuksia oliviöljyyn markkinoilla ja tulemme tekemään ehdotuksia jäsenmaille, jos oliviöljymarkkinoilla on merkittäviä häiriöitä – komissiolle ei tarvitse antaa valtuuksia keskeyttää tätä sopimusta vuonna 2003 vääräys antaa neuvostolle valtuudet hallinnoida kiintiö, tariffikiintiötä. Mitä tuontilupiin tulee, komissio uskoo, että tarvit, tarkistusta ei tarvita, koska se ei lokajoul, marrasjoulukuun tuotantoa vaikuta, koska määräykset ovat voimassa. Sama pitäisi olla tariffikiintiöiden ja autonomisten kiintiöiden tilanne myöskin seuraavalle kuukausi. Paljon kiitoksia, Aguilera. Lyhyesti pyydän. Gracias, presidente. Muy brevemente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos. Kiitän kollegoja, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja, ovat tehneet ehdotuksia tähän lausuntoluonnokseen, josta keskustelemme ja toivottavasti voimme piakkoin äänestää siitä. Haluan vain kertoa teille, että Inta on tässä vastaava valiokunta Ehkä sielläkin pitäisi saada se pian loppuun käsitellyksi. Ja tässä on nyt pidennetty äh, rajoja, että saisimme tämän äänestettyä ja hyväksyttyä sekä Intassa. Myöskin meidän pitäisi äänestää kuitenkin mahdollisimman pian. Ja jos näitä aikarajoja on venytetty, minusta se ei ole nyt tarpeellista. Haluaisin kuitenkin kertoa komission edustajalle tässä yhteydessä ja, joku, ja jollekin toiselle kollegalle, joka sanoi jotakin hyvin asiallisesti. Tämähän koskettaa erityisesti Välimeren alueen olivituottajia. Me olemme olleet erittäin anteliaita, hyvä sydämisiä. Me tiedämme, mikä on Tunisian tilanne ja se ansaitsee meidän tukemme ja apumme. Mutta me voimme tukea ja auttaa niiden havaintojen myötä, joista teille kerroin, komission edustaja sanoi, että ei ole nykyongelmaa. E, tällä hetkellä ei ole ongelmaa, jos ajattelemme 2015-2016, mutta kun komissiolta sanotaan, että markkinat järkyttyvät perinpohjaisesti, niin silloin se voisi seurata vähän tarkemmin tätä yksityistä varastointia. Mutta koska komissio ei näin tee, niin se ei näe tilannetta kokonaisuudessaan ja tätä epätasapainoa, joka on vallalla. Termin składania poprawek 18 listopada godzina 11. Przyjęcie... Kiitoksia. Tarkistusten jätön määräaika on 18 marraskuuta ja tästä äänestetään sitten joulukuussa. Kiitoksia oikein paljon edustaja Aguilera. Ja nyt pyydän EIPen varapääjohtajaa tulemaan tänne. Ja sitten meillä on tietenkin vielä tämä mietintö vuoristoalueista. Jos muita kommentteja ei ole koordinaattorien suosituksiin, niin sitten voimme varmaan hyväksyä. Hyvä. Sitten ne on hyväksytty, koordinaattorien suositukset siis. Ja nyt voin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi varapuheenjohtajan, varapääjohtajan äm, Villi Moltere elokuussa lähti äh, EIPstä ja herra Pim van Ballekam on nyt vastuussa maataloudesta tuon pankin varapääjohtajana. Hän siis vastaa maataloudesta Euroopan investointipankissa. Olemme kovin iloisia voidessamme toivottaa teitä tervetulleeksi tänne. Ja Arvostamme tietenkin kovasti sitä, että olette kiinnostunut läheiseen yhteistyöhön maatalousvaliokunnan ja annan teille heti puheenvuoron. Ensinnäkin toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi ja nyt odotamme jännittyneenä teidän puheenvuoronne. Kiitoksia. Thank you, President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet muutama kuukausi sitten, ensimmäinen syyskuuta, minä äh, kysyin, pyysin puheenjohtajaltanne pientä kokousta, jossa voisin esitellä itseni. Ja hän ehdotti sitten, että sehän olisi mukavaa, mutta vielä parempi olisi, jos tulisitte parlamenttiin ja esittäytyi sitten koko valiokunnalle eikä vain eh, minulle. Ja eh, se syy, miksi minä olen täällä tänään, on se, että teidän puheenjohtajanne tätä ehdotti. Minulta eh, no, pyydettiin ottamaan maatalousasiat hoitaakseni Euroopan investointipankissa, koska Willi Molterer lähti tehtävästään. Ja miksi minä hyväksyin tämän vastuun? Ei vain siksi, että pääjohtaja niin pyysi, tietenkin Sekin on aina argumentti. Mutta minä olen motivoitunut äh, käsittelemään maatalousasioita ei vain siksi, että itse tulen maaseudulta ja että minun äitini vielä elää maatilalla. Hän ei ole yhtä aktiivinen kuin Nuri Häytämä, mutta eh, ikäeroakin on. Hän on 85, joten hän voi olla vähän aktiivisempi, vähemmän aktiivinen kuin mitä hän oli ennen. Mutta pää, eh, syyni oli, tälle oli se, että maatalousala on eh, välttämätön hyvinvoivalle EUn taloudelle ei vaan maatalous, vaan maatalouden liiketoiminta, metsätalous, mm, kalankasvatus ja kalastus, ne ovat erittäin tärkeitä aloja. Meillä on noin 12 miljoonaa vil- mm, tuottajaa ja 1,4 miljoonaa muuta kuin maatilaa, jotka tuottavat, tarjoavat valtaisen määrän työpaikkoja Euroopassa. Meillä on siis kilpailukykyinen Maatalo, meillä täytyy olla kilpailukykyinen maatalousala, se on tarpeen useista syistä. Se parantaa kohesiota maaseutualueella. Se on tarpeen talouskasvua ja työllisyyttä varten, koska jos ta- talouskasvu saadaan, eh, onkin saatu urilleen EU-ssa eh, joissain Euroopan kolkissa, niin työttömyysaste on vielä liian korkea ja maatalousalalla voisi olla erittäin tärkeä rooli tässä. Mutta eh, se on myös tärkeää innovaation ja ympäristön parantamisen kannalta, joten on useita aloja, jossa vahva ja elinvoimainen maatalous on tärkeä. Ja sen jälkeen, kun kaksi vuosikymmentä on liian vähän investoitu elintarvikeketjuun useissa EUn maassa, tarvitaan nyt suuria investointeja, jotta voidaan korvata vanhat infrastruktuuriteknologia, teknologia ja laitteistot. Ja uskon, että tämä pystytään toteuttamaan Euroopan investointipankin, mutta myös yksityisen sektorin avustuksella EUn politiikan suuntaviivojen mukaisesti. Ja silloin maatalousliiketoiminnalla voi olla todella suuri potentiaali. Toinen syy on se, että Euroopan investoinnin osakkeenomistajat 28 EUn jäsenvaltiota ovat pyytäneet pankilta myös tekemään enemmän EUn yritysten kansainvälistymisen suhteen. Kuten varmaan tiedätte, neuvosto hyväksyi päätelmät viime vuonna, e, jonka mukaan pitäisi edistää sitä, että eurooppalaiset yritykset olisivat aktiivisempia kansainvälisillä markkinoilla unionin ulkopuolella. Ja pankki on tietenkin Euroopan unionin pankki. 90 prosenttia liiketoiminnasta tapahtuu Euroopan unionissa, noin 75 miljardia vuodessa. 10 prosenttia on EUn ulkopuolella, noin 8 miljardia vuosittain, joten me toimimme esimerkiksi myös Senegalissa ja muissa AKT-maissa. Ja Tämä on hyvä pitää mielessä. Viimeisen viiden vuoden aikana hyvän ystäväni e, ja edeltäjäni alaisuudessa, Vili Molterin alaisuudessa. Pankki antoi 20 miljardia lainoja maataloudelle, metsätaloudelle ja kalastukselle ja niihin liittyville liiketoiminta-aloille. Ja hänen mottonsa ja pankin motto on äh, aina ollut se, että pankki on lainaamista äh, varten myöskin ähm, erilaisten rahoituslähteiden sekoittamista varten ja neuvoa äh, auttamista varten. Ja me annamme neuvoantavia palveluja, ex ante arvioita. Ja yksi prioriteetti on tietenkin erilaisten järjestelmien luominen elintarvikeketjussa, elintarvikeiden jalostuksessa. Lisä, yhteistyötä tehdään myös, että voitaisiin tukea tutkimusta ja demonstrointivälineitä niin kutsutaan Innofin tuotteissa. Hyvä puheenjohtaja, Tämän piti olla tällaista mielipiteen vaihtoa, joten siksi minä puhun ihan lyhyesti. Vielä kaksi asiaa vain. Yksi asia on Juncker. Maatalousala voisi mielestäni hyötyä niin kutsutun Junckerin suunnitelman sijoituksista, jossa komissio antaa takuut Euroopan investointipankille niin, että se voi hyväksyä riskialttiimpia investointeja ja tämä voi antaa alalle uusia mahdollisuuksia, samoin myös pankille. Tällä hetkellä me kehitämme uudenlaisia hankkeita, esimerkiksi takuita pankeilla, jotta voidaan antaa lainaa nuorille viljelyille, esimerkiksi sukupolvenvaihdosta varten tai että voidaan osallistua enemmän metsärahastoihin. Teemme myös yhteistyötä komission kanssa riskinjakojärjestelmistä, jolloin Euroopan investointipankki voisi antaa enemmän lainoja maatalousalalle ja toisaalta tehdä riskialttiimpia sopimuksia. Ja tässä olemme jo tunnistaneet uusia asiakkaita, kuten väli käden pankkeja ja suoraa lain antoa ähm, maatalouden äh, suuryrityksille. Ja sitten viimeinen asia, puheenjohtaja, miksi te yrityksenä tai alana haluaisitte tehdä äh, harjoittaa liiketoimintaa Euroopan investointipankin kanssa. No, erilaisia syitä siihen on. Yksi syy on se, että me olemme äh, kilpailukykyinen hinnoillamme. Ähm, se on aina hyvä, jos haluaa investoida me emme aloita crowding out, vaan crowding in toimintaa, eli yksityisiä investoijia usein kannustetaan tulemaan mukaan. Ja toinen etu ovat pitkät maturiteettimme. Se on tarpeen innovointia ja sijoituksia varten. Meidän tekninen mm, neuvon antamme. Meillä on ilmeisesti aika hyvä tekninen neuvoantava palvelu, joka tekee asiat helpommaksi kaupan alalle. Meillä on hyvät suhteet kansallisiin ja paikallisiin viranomaisiin ja tunnemme säännöt, joka pk-yrityksissä ja keskisuurissa yrityksissä ei aina ole ihan itsestään selvää. Voimme siis auttaa heitä ottamaan yhteyttä viranomaisiin. Ja sitten äm, rahoitusnäkökulmasta. Rahoitus on aina hyödyksi yrityksille ja Euroopan investointi on rahoituskumppani myös silloin, kun talous ei ole parhaassa mahdollisessa jamassa. Me äh, olemme ähm, suhdannekierron vastainen ja me eh, investoimme silloin, kun ei ole mahdollista muilla investoida riskialttiimpiin alueihin johtuen erilaisista ähm, äh, säännöistä, jolloin ähm, kaupallisen äh, sektorin on äh, vähennettävä riskiä, mutta me emme tee niin, me, meidän täytyy tehdä enemmän kuin tähän mennessä ja olemme sitoutuneet tekemään niin Euroopan talouden edun vuoksi ja maatalousala on tärkeä osa Euroopan taloutta, joten kovasti odotan mielipiteen vaihtoa, en vain tänään, vain myös tulevina vuosina, jos teillä on mitään kysymyksiä myös siinä vaiheessa, kun olette lähdössä salissa, tai niin älkää e, epäröikö ottaa minuun tai tiimiini yhteyttä ja varmistan, että teidän kysymyksiin e, vastataan, ei ehkä aina niin kuin toivotte, mutta äh, niihin kuitenkin vastataan ja jos sen voi auttaa, niin tulen sitten selittämään teille, miksen me pysty auttamaan. Hyvät parametin jäsenet, minä olen vielä oppimisvaiheessa, joten äh, pommittakaa minua ehdotuksilla ja ajatuksilla ja minä sitten äh, Luxemburgin tiimini kanssa katson, että voimmeko tuoda lisäarvoa teidän maataloussektorillenne. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on pohjan listalla Martinez, Loper, Sanner, Aguilera. Hättämään. Voin antaa teille kaksi minuuttia per puhuja. Akkinas. And, um, well... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa valiokuntaamme. Muutamia täsmällisiä kysymyksiä. Että mainit yksittäisten viljelijöiden luontonsaantia, postako komissaisen haugen? kesällä mainitsi, että tällainen mahdollisuus voisi olla olemassa. Irlannissa saa paljon yhteydenottoja, jossa kysytään, milloin raha olisi tulosta, miten voi hakea. Onko se 3 prosenttia, onko lainen aika 20 vuotta? Vastako selkeyttää tuota asiaa niille, jotka seuraavat tätä keskustelua? Mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, jos voimme suunnata rahaa Euroopan investointipankilta viljelijöille. Ja onko teillä jotain viestiä nuorille viljelijöille? Me haluamme uudistaa maatalouspolitiikkaa. Nuoret viljelijät hankkivat ammattitaitoa, mutta rahoitusongelma on, koska heillä ei ole luottohistoriaa ja ma- maatalouden tuottavuus, kannattavuus voi olla aika alhaista. Eli tässä vaan täsmälliset kysymykset Euroopan investointipankin luotonannosta ja luottojen saatavuudesta nuorille. Pamposudas. Ja, vielen Dank, Herr. Niin, paljon kiitoksia, varapääjohtaja äh, Malcolm. Äh, mukavaa, että olette täällä Villi Molterin seuraajana. Esittelette itsenne Villi Molterin tunnisinkin hyvin. Äh, kiitos, että esittelette ohjelman. Kiitos myös siitä, että sanoitte, että maataloudesta riippuu 25 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa. Se usein unohdetaan. Minähän tulen Bayerista ja meillä on hyvin modernia teollisuutta, mutta vieläkin Bayerissa tämä on se ala, jossa on suurin työllisyys, enemmän äh, työntekijöitä kuin... Ähm, kuin autoteollisuudessa tai konepajateollisuudessa. Nyt teidän tarjouksistanne eh, tilanne Euroopassa on varmaan hyvin erilainen. Eräs nuori eh, maanviljelijä oli pyytänyt meillä eh, Spakassesta ehm, tarjousta kuusi vuotta kuuden vuoden laina prosentin korko, 12 vuoden laina puolentoista prosentin korko. Onko teidän lainanne vielä edullisemmat, tai olisi ehkä mielenkiintoista tietää, mikä korkotaso on 20 vuoden kohdalla tai erittäin pitkien lainojen kohdalla. Niin määret, siksihän minä sanon sen. Meillä on Euroopassa hyvin erilaisia tilanteita. Tällä hetkellä meillä on liian niin alhaisia korkoja kuin en ole koskaan tällaista muistanutkaan ja siksipä ää, tilanne tulee olemaan varsin mielenkiintoinen, joilla Euroopassa. Äh, myöskin sanoitte, kuinka pitkälti Euroopan investointipankki on valmis osallistumaan äh, riskialttiisiin äh, sijoituksiin. Tämä on maanviljelijöillekin mielenkiintoinen aihe. Odotan kovasti hyvää yhteistyötä kanssanne ja toivottavasti voimme ensi kerralla keskustella vielä uudelleen näistä aiheista. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą klausimų, kuriuos norėčiau užduoti, kadangi Lietuvoje... Parikisimme sitä kysymystä puheenjohtajalle. Liettaessa ei ole paljonkaan yhtiöitä. Ensimmäisiä perustetaan. Olen oikein iloinen kuullessani, että tuette maatalouden osastoimintayrityksiä. Voisitteko vähän selittää, miten tuki osuustoiminta on erilaista kuin muille. Liettuassa, kuten muuallakin, on investoitu paljon maitosektoriin. Silloin kun hinnat olivat kohtuullisia, sektori kehittyy nopeasti, mutta kriisin aikana ja toista vuotta emme kykene valtiona ja EUna, emme kykene reagoimaan kriisin Sektorin investointien aste on erittäin alhainen. Lokakuussa 2 prosenttia viljelijöistä luopui maidotuotannosta. Ja nyt yrittää maksamaan lainoja takaisin myymällä omaisuutta. Lehmienkin määrä on vähentynyt viime vuosina. Mainotuottajilla ei ole näkymiä maassani. Ihmiset eivät halua ottaa lainaa. Lainaa rehoihin, vitamiineihin. Kuulisin mielelläni, mitä maitosektori ja muut tärkeät sektorit. Miten voimme taata tulevaisuuden niille. Kiitos. Samra. Samra. E, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Vain yksi kysymys, hyvin konkreettinen sellainen. Öö, te puhutte riskioperaatioista. Mistä, mistä operaatioista on kysymys, kun puhutte riskioperaatioista? Kiitos tiedosta. Aguilera, bardzo proszę. Aguilera. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mielenkiintoista kuunnella teitä, varsinkin kun saa perehtyä lähemmin Euroopan investointipankin toimintaan maataloussektorilla ja elintarvikesektorilla yleensä. Näillä sektoreilla ei ehkä ole tietoa kaikista niistä mahdollisuuksista, joita tarjoatte sille. Minä olen vähän samaa mieltä Rooma Guinnessin kanssa. Normaalisti minun maani Espanja omaa aika hyvät suhteet EIP, se pyytää tukea ja vetomuksia myöskin hallintoon päin. Kyllä se voi joskus palvella suoraan myös maataloussektoria. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla sitä teiltä. Te viittasitte nuoriin maanviljelöihin. Suurella mielenkiinnolla kuuntelin sitä ja minä haluaisin tietää, millä tavalla, millä, millä keinoilla te haluatte saada nuoret mukaan. Mitkä ovat rahoitukselliset keinot? Niin kuin eräs kollega puhui näistä osuuskunnista, joihin meillä on paljon intressejä. Thank you very much. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Van Pallekom siitä, että olette täällä valiokunnassamme. Erittäin arvo, hienoa, että investointipankki osallistuu maatalousalalle. Kerroitte äh, investointipankin eri rooleista maatalousalalle ja halusin korostaa sitä mielenkiintoista nähdä nämä mahdollisuudet. Ajattelen tässä kolmea eri asiaa. Kuten Marit McKinnens ja Albert Dess juuri sanoi, ensinnäkin eh, parempi pääsy rahoituksen pariin, erityisesti uusille maanviljelijöille, jotka haluavat ottaa eh, maatilan viljeltäväkseen. Siihen tarvitaan hyvin paljon pääomaa, joten on hyvä nähdä Euroopan investointipankin eh, mahdollisuudet tästä. Mutta ehkä olisikin innostavaa, jos EIP pohtisi myös mahdollista rahoitusvälineistä riskinhallintaan. Meillä hän on tällaisia järjestelmiä jo huonoa säätä varten ja tuholaisia varten, mutta voisi olla välineitä, joilla voitaisiin vakauttaa ja tasoittaa marginaaleja pitkällä aikavälillä. Tämä olisi mielenkiintoista, eikä tätä pitäisi tehdä pelkästään hallituksen, vaan ehkä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Se olisi erittäin tärkeää. Ja kolmanneksi haluaisin kysyä teiltä, Onko Euroopan investointipankki kiinnostunut investoimaan uusiin tutkimushankkeisiin ja mm, pilottihankkeisiin uusia innovaatioita varten? Caputo. Caputo. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä äh, toivotan ystävästi tervetulleeksi äh, varapääjohtaja johtaja Vallekomin ja kiitän häntä hänen esityksestään erityisesti siitä, että hän on niin kiinnostunut maataloudesta myöskin johtuen hänen juuristaan. Euroopan investointipankki on jo aloittanut hankkeita alalla Italiassa esimerkiksi Ismea on voinut antaa 50 miljoonaa nuorille maanviljelijöille lainana, mutta mm, hän puhui tästä Euroopan investointipankin suhdannevastaisuudesta, suhdannevastaista toiminnasta verrattuna muihin pankkeihin. Minä halusin tietää, millaisiin aloitteisiin halusitte ryhtyä maatalousalalla, jonka tuottavuus ei ole valtaisa, mutta yrittäjien riski riippuu myös ulkoisista tekijöistä, eli Pankit eivät aina ole olleet niinkään innoissaan maatalousalasta, joten olisi mm, mukava löytää jonkinlainen mm, tapa edistää tätä alaa ja ottaa huomioon erityiset riskit, joita sillä on. E, edeltävä kollega puhui myös takuista, kriisitilanteissa tällaisen välineen tai toimenpiteen luominen voisi olla mielenkiintoista. Olisi, että jonkinlainen takurahasto, jolla voitaisiin korvata, kun tulee, mahdollisimman kun tulee vaikeita vaiheita alalla. Ja Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Minulla on pieni lisäkysymys liittyen riskipääomaan maito alalla meillä on suuri hintakriisi, kaikki sen tiedämme. Me keskustelemme eh, eurooppalaisen tuottajien kanssa siitä, että eh, Eurooppa ei usein pysty toteuttamaan sitä, mitä viljelijät odottavat, esimerkiksi varastointi tai interventiot. Me rohkaisimme maanviljelijöitä hoitamaan asian itse, järje- säännelkää itse markkinoita, yrittäpä itse eh, luoda tällaista suhdanteen vastaista varastointia. Maitoalalla tämä tietenkin aiheuttaa valtavia kustannuksia asia. Onko tämä ala, jossa osuuskunnat, tuottajajärjestöt voisivat tehdä hankkeita, jos ne niitä hankkeita teille esittelisivät, niin voisitte ehkä osallistua tähän, mutta tässä ei ole kyse kuitenkaan mistään sadasta tuhannesta eurosta, vaan mahdollisesti jopa kymmenestä miljoonasta. No niin. Paljon kiitoksia. Minullakin on kysymys. tiedämme kuinka tärkeää vesi on maataloudelle ja vesiinfrastruktuuri. Sitten toinen kysymys, tuottajajärjestöt. Me haluamme käyttää uusia rahoitusvälineitä, kenties poistaaksemme tukiaisjärjestelmät. Ja tutkimusinvestointeihin liittyy riskejä. Onko teillä ideoita näihin kolmeen näkökohtaan liittyen? Voisitteko rajoittaa vastauksen 10 minuuttia? Thank you for, uh, for... Kiitos kysymyksistä. Voin selittää paremmin, mitä investointipankki tekee. Tämä ei kysymyksiin, mutta erityisesti 2007 kriisin jälkeen pankki on aivan erilainen instituutio kuin aikaisemmin. Me olimme ennen suuri infrastruktuuripankki. Energiaverkot, maantiet, lentokentät, sen sellaista. Teemme sitä yhä. Mutta se ei ole enää 7 25 prosenttia lainaportfoliosta, vaan kolmasosa. Joten taseen koostumus on muuttunut ja taseen luonne. Kolmannes on infraa ja varmaan pysyy infrana. Koska infrastruktuuria täytyy rakentaa lisää, sitä täytyy uusintaa esimerkiksi Nordrhein Westfalenissa ylläpito on puutteellista. Sitten kolmas osa on luotonantoa pk-yrityksille ja keskisuudelle yrityksille, koska luoton saanti on rajoitettua sekä maataloudessa että pk yrityksille Eli siinä toinen kolmannes tasetta on koulutusta, sosiaalista asumista, terveydenhuoltoa ja sen sellaista. Pankki on siis muuttunut. Toivottavasti kun olette yritysten ja yksilöiden kanssa tekemisissä, kotimaassa ne niin voitte kertoa, että Euroopan investointi ei ole enää infrastruktuuripankki. Se voi ottaa useampaa sektoria. Meillä on tällaisia kiertoita Euroopassa. Monenlaiset yritykset kääntyvät Euroopan investointipankin puoleen, jotka eivät ennen ajatelleet, että meistä voisi olla apua. Nyt kysymyksiin. Ensin Rova Mäkkiläs. Velille, tämän luoton saata. Aloitetaan Irlannin maitotalousrahastosta. Pankissa sitä ennen kutsuttiin Hogan rahastoksi. Tavattoin valiokunnan keskustelujen komission sen Hoganin kanssa. Haluaa nopeuttaa arviointiprosessia. Minäkin nopeutan sitä. Minulla sain pohdin sitten aamulla. Diili on rakenteeltaan olemassa. Me olemme valmiita aloittamaan tämän maitotaloustoiminnan. Meillä on kaupallisella puolella joitakin ongelmia. Me enemmän markkinoille, niin kaupallinen sektori sanoi heti, että voisimme me tehdä tämän itsekin. Heti kun alkaa itse toimia markkinoilla, niin muut sanoivat, että no no, tämä meidän asiakaspohjaa, älkää puuttuko asioihin. Olemme julkinen pankki. Meidän on kunnioitettava tasasta pelikenttää, ja jos yksityissektori voi toimia, niin toimikoon. Mutta me sanomme, miksi ette ryhtyneet toimia ennen kuin meillä oli keskustelua komission jäsen Hoganin kanssa. Miksi ette miettineet tällaista metodolrahastoa itse? Joten sanon palveluille tänään, että jatketaan kunnes paketti on kasassa, katsotaan mitä tapahtuu sen jälkeen. Olkaa varmoja. Loppujen lopuksi tämä tulee toteutumaan. Haittamaa. Ja sitten pyysi, että toimimme myös yksityisen sektorin kanssa. Totta kai me toimimme. Meillä on 1600 2000 ihmistä. Emme tunne paikallisia markkinoita. Ranskassa olemme maatalousektorin kanssa, Credit Agricolin kanssa, Hollannissa Rabobankin kanssa. Meillä on nämä aloitteet. Komissio haluan vauhdittaa prosessia eteen parhaani, ja tänään kävisi mahdollisimman pian. Aloitamme Irlannin matatalousrahastolla. Ja kuten Ramaspe sanoi, tarkoituksena on saada sama toimimaan kaikkialla Euroopalla on kysyntää. Jos meillä on konsepti valmiina, me voimme leikata ja liimata ja toteuttaa sen muissakin maissa. Tämä on yksi aloite, jonka kanssa työskentelemme tiiviisti. Ja sitten me olemme luomassa välinettä, joka mahdollistaa sen, että nuoret viljelijät voivat ottaa tilan haltuunsa. Tämä on ihan uusi asia Euroopan investointipankille. Mutta jos herra Junckerin ideoita hyvin täytäntöön panee, voisimme luoda uusia tuotteita markkinoille tueksi. Oliko kysymys, olikohan seuraava McKinneltä, Kinsiltä, verovapaudesta. Siihen pankki me ei pysty verovapaus on jäsenvaltioiden päätöksen alla. Herra Des kysyi, että puolitoista kaksi prosenttia 12 vuotta, ovatko Euroopan investointipankin lainat yhä halvempia? Tämä oli tilanne seitsemän vuotta sitten. Euroopan kriisi oli likviditeettikriisi. Ei, ei ollut likviditeettiä. Nyt likviditeettiä on lähes ilmaista. Jotenkin levittää rahaa kautta Euroopan, vaikka raha on halpaa. Investointiaste on alhainen. Kysymys ei ole hinnasta, vaan riskinottamisesta. Euroopan talouksen riskinottokyky on liian alhainen – Siksi meillä on ajankohtainen Juncker-suunnitelma, joka antaa pankille mahdollisuuden ottaa enemmän riskiä. Sitten innovointi. Herra Haitaman kysymys. Meillä on innovoivaa toimintaa. Oli jo ennen Junker-suunnitelmaa. Silloin Innofinin ja Horisontti 2020 ohjelman parissa. Me jatkamme tätä yhä. Toivomme, odotamme tekevämme tällaista enemmän tulevaisuudessa, koska pankin osakennomistajat sallivat sen. Ja tässä on myös vastaus riskipääomaan. Älkää unohtaa että Euroopan investointipankki ei ole ainoastaan luotonantaja tai neuvonantaja. Meillä on myöskin riskipääoma haara Euroopan investointirahasto. Se on aika kiinnostava väline, joka tarjoaa ei-pankkirahoitusta. Se on tärkeää. Euroopan taloudet ovat liian riippuvaisia pankkirahoituksesta ja Yhdysvalloissa taas ei-pankkirahoitus on aika tärkeä osa rahoitusta. Ja sitten on ideoita, asiakkaita, yrityksiä, jotka etsivät muita kuin pankkilainoja. Ohjatkaa heidät EIPn puoleen, koska voimme sitten luoda kontakteja Euroopan investointirahastoon. Usein sanotaan, että pankki on olemassa isoja summia varten, 50 miljoonaa varten ja enemmänkin. Se ei ole niin. Me toimimme kaupallisella sektorilla. Ja meillä on hyvin pieniäkin lainoja. Epäsuorasti. Suora luotonanto viidestä miljoonasta ylöspäin eivätkä ne ole mitään vuodenlainoja, vaan tämän vuoden aikana otettavia voimme jakaa tämän ylivuotiseksi. Olen vastannut kaikkiin kysymyksiin, jos ei, pyydän anteeksi. Esittäkää sitten kysymys uudelleen. Puheenjohtaja on jo lähtenyt, mutta sehän ei ole ongelma. Hän kysyi, toimimmeko vesisektorilla? Kyllä. Esimerkiksi Belgiassa yksi isommista asiakkaistamme on Aquafin pääsy, puhtaan veden saatavuus, joka on ratkaiseva myös maataloudelle. Ei ainoastaan Belgiassa eikä maissa, josta tulette, vaan myöskin alueella, josta olen vastuussa – Saharan alapuolisessa Afrikassa. Meitä pyritään toimimaan maataloudessa, mutta tarvitaan tukevia investointeja, kuten infrastruktuuria. Jos tuottaa, mutta ei voi tuotetta kuljettaa, mitä ei tapahdu. Turvallinen puhdas vesilähde on tärkeä. Tätä olemme tehneet jo jonkunkin aikaa. Mä talviivasin tässä alueita, joilla voimme toimia vahvemmin tulevaisuudessa Junkin suunnitelman avuksi riskinotto, lisää innovointia, uusia tuotteita nuorille viljelijöille, sukupolvenvaihtoa varten. Ja sitten maitosektorin luototus mahdollisuuksia yhteistyössä pankkien kanssa. Toivottavasti komissaarin kanssa pääsemme eteenpäin luonnostavalla niin, että tästä saadaan soiva peli mahdollisimman nopeasti. Tuota, jos en vastannut kaikkiin kysymyksiin, pyydän anteeksi. Muchas gracias. Kiitos paljon. Muchas gracias. Kiitos paljon, herra Malekom. Mielestäni tämä on ollut varsin mielenkiintoista, tämä tapaaminen. Meillä on ollut tässä mahdollisuus tutustua EIPn toimintaan maataloussektorilla. Se oli erittäin tervetullutta. Kiitos komissaari Hoganille myös. Me olemme saaneet olla yhteydessä että hänen kanssaan. Olemme olleet yhteydessä hänen kanssaan maitotaloussektorin toimintaan. Ehkä me voimme myös syventää näitä tapaamisia eri aspekteista. Ja ihan lopuksi haluan sanoa, että niin kuin te tiedätte, meidän, meidän pitäisi hyväksyä koordinoitteiden suositukset. Haluan muistuttaa teille, että seuraava kokous valiokunnalla on 30. marraskuuta iltapäivällä ja ensimmäinen joulukuuta aamu- ja iltapäivällä. Olemme näin käsitelleet esityslistan loppuun. Kiitos kaikille.